Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän valiokuntamme seuraavaan kokoukseen. Toimimme nyt isäntänä herra Peter Gigalle. Hän on Slovakian tasavallan talousministeri. Kiitoksia, että olette saapunut paikalle, arvon ministeri. Haluaisin tässä kokouksen aluksi tässä tiedottaa muutamasta asiasta, pahoittelut tästä, mutta tämä on täysin normaali menettely, että kerron Euroopan parlamentin kollegoille tärkeistä asioista. Ensinnäkin, jos ei muita kommentteja tule, niin esityslista hyväksytään ilman muutoksia. Onko kommentteja tähän seuraavan kolmen ja puolen päivän kokouksiin? huomis, huomiseen mennessä. Jos ei tule kommentteja, niin tämä esityslista on näin hyväksytty sitten. Energiatehokkuusmerkinnästä tiedotus. Kollega Tamburanon on esittelijä. On palautettu ITRE-valiokuntaan. Tarkoituksena on käydä äh, trilogineuvottelut neuvoston kanssa – Mandaatti liittyy mietintöön, joka hyväksyttiin viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa. Neuvotteluryhmää johtaa esittelijä ja koko trilogia. Äh, puheenjohtajana tässä on puheenjohtaja ja myöskin varjoesittelijät ovat mukana, joten minä toimin puheenjohtajana kolmikannassa edustaja Tamburano johtaa neuvotteluryhmää yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Sitten toinen asia. ITERin budjetti vastuu vapas 2014 – KONT järjestää keskustelun komission jäsen Kanjeeten kanssa vastuuvapausmenettelystä 2014 ITERin osalta. Keskustelu käydään torstaina 14. heinäkuuta kello 9 aamulla. Kaikki ITREN jäsenet, tämä on hyvin tärkeää, on kutsuttu aivan erityisesti. Saimme siis aivan erityiskutsun koska voimme eh, käydä jokaisessa valiokunnan kokouksessa Euroopan parlamentissa, minne vain haluammekin mennä ja olla läsnä. Voimme niin tehdä, mutta nyt talousarvion valvontavaliokunta lähetti meille aivan erityisen kutsun, koska me olemme vastuussa ITERistä. Tämä pidetään siis torstaina kello yhdeksän aamulla. Kaikki ITREN jäsenet on kutsuttu. Edustalle on lähetetty tästä myöskin sähköpostia, joten pyydän, jos haluatte kuulla talousarvion valvontavaliokunnan kollegoja tai jos haluatte käyttää puheenvuoron, koska se on mahdollista teille käyttää siellä myöskin puheenvuoroa. Tämäkin on valiokunnissamme mahdollista. Tässäpä nämä. Onko puheenjohtajan tiedonantoihin tai ilmoituksiin mitään sanottavaa? Ei. Ja sitten pääsemme kohtaan kolme. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Peter Žiga, Slovakian talousministeri, on täällä vieraana. Kiitoksia jälleen kerran, että tulitte paikalle. Tämä on ensimmäinen ITRE-valiokunnan tapaaminen heinäkuun ensimmäisen jälkeen ja olette täällä ensimmäisen kokouksen aivan alkuvaiheessa läsnä. Herra Giga, myöskin tohtori, insinööri, on vastuussa teollisuudesta ja energiapolitiikasta, pk-yrityksistä. Ja haluan kertoa, että nämä energia-asiat joita ITRE käsittelee Slovakian puheenjohtajakauden aikana, sisältävät energiatehokkuusmerkinnän keskustelut, eh, eurooppalaiset tilastot eh, maakaasuun ja sähkön hintaan liittyen, kaasun toimitusvarmuus, kuten aina, hyvin tärkeä asia. Ja lokakuussa sitten kolmikantaneuvottelut käynnistyvät välittömästi myöskin tietojen vaihto liittyen hallitusten välisiin sopimukseen ja ei-sitoviin välineisiin jäsenvaltioiden välillä äh, ja kolmansien maiden välillä, jotka liittyvät energiaan. Ja tämä liittyy myöskin läheisesti energiastrategiaan, myöskin lämmitykseen ja jäähdytykseen ja nesteytettyyn maakaasuun. Nämä ovat myöskin tärkeitä aihepiirejä Slovakian puheenjohtajakauden aikana. Käytämme 90 minuuttia tähän keskusteluun. Ja nyt pyytäisin teitä, arvon ministeri, käynnistämään keskustelun omalla alustuksellanne. Olkaa hyvä. Thank you very much for your kind... Kiitos puheenjohtaja näistä tervetuliaissanoista. Arvoisa Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään esittelemässä ensimmäistä Slovakian puheenjohtajakauden puheenjohtajaa ohjelmaa. 12 vuoden jäsenyyden jälkeen Slovakialla on kunnia toimia puheenjohtajana neuvostossa. Me olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeät erinomaiset suhteet Euroopan parlamentin kanssa ovat ja olemme valmiina tekemään työtä kanssanne kaikissa tärkeissä aihe AS-alueissa, joista keskustellaan lähitulevaisuudessa. Tänään haluaisin esitellä teille Slovakian prioriteetit puheenjohtajakauden aikana ja vain erityisesti käsitellä energia- ja kilpailukykykysymyksiä. Nämä ovat meidän prioriteettimme Slovakian talousministerin ominaisuudessa. Tutkimus, koulutus ja televiestintäministeri sitten kertoo meidän prioriteeteistamme televiestinnän ja tutkimuksen alalta tänään ja huomenna. Slovakia tarttuu puheenjohtajan tehtävään hyvin haastavina aikoina. EU on paljon sisäisiä ja ulkoisia haasteita tällä hetkellä. Yhdistyneen kuningaskunnan äänestys osoitti, että ihmisten luottamus eu on nyt vaarassa. Unionille on tärkeää saada kansalaisten luottamus palautetuksi, jotta voimme saada pitkän aikavälin näkymät kuntoon Euroopan hankkeen osalta. Sen takia Slovakia haluaa rakentaa niille myönteisille kokemuksille, joita voimme saada tämän agendan kautta poistamalla olemassa olevia esteitä jäsenvaltioiden väliltä. Puheenjohtajuuskaudellamme pyrimme olemaan käytännönläheisiä, jotta pääsemme äh, sirpaloitumisesta ylitse ja keskitymme ihmiseen. Olemme päättäneet keskittyä neljään pääprioriteettiin. Haluamme vahvistaa Euroopan taloutta, modernisoida ja laajentaa sisämarkkinoita energia- ja digitaalitalouden aloille, työstää kestävää maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja vahvistaa Euroopan globaalia sitoutumista. Uskon todella, että tehokas yhteistyö edesauttaa näiden prioriteettien toteutumista. Haluaisin nyt keskittyä energiaunionin kysymyksiin ja myös kilpailukykykysymyksiin. Ensinnäkin energia. Minun mielestäni energiapolitiikka on yhteisten sopimusten ja yhteistyömme tärkeä äh, keskittymiskysymys. Me usein työstämme näitä kysymyksiä, vaikkakaan emme sitä aina ymmärrä. Kestävä energia on tärkeä kysymys kotitalouksien hyvinvoinnin kannalta ja kilpailukyvyn kannalta. 2016 vuosi on nimetty energiaunionin toteuttamisen teemavuodeksi ja tarkoituksena on toteuttaa tämä todella käytännön tasolla. Seuraamme nyt Alankomaiden erinomaista työtä Alankomaiden puheenjohtajakauden jälkeen. Työstämme tärkeitä ehdotuksia ja vahvistamme energiaunionin viittä eri ulottuvuutta. Haluamme tehostaa solidaarisuutta ja luottavusta. Keskustelemme niistä toimista, joilla pyrimme vähähiiliseen talouteen ja, energia- ja kustannustehokkuuteen, kilpailukyvyn parantumiseen. Aiomme myös kehittää kansainvälisiä suhteitamme energiakysymysten alalla. Slovakia puheenjohtajakaudellaan käy neuvotteluja avoimesti, tasapuolisesti energiapolitiikan kolmen pilarin aloilla. Energiaunionin pääperiaatteet ovat neuvoston tukemia ja toivomme, että jatkossakin Euroopan parlamentti voi tukea omalla työllään näitä prioriteetteja. Meillä on hyvin tärkeitä aiheita käsittelyssä – ja komissio aikoo julkaista vielä tämän vuoden aikana useita merkittäviä aloitteita. Slovakia aikoo saada mahdollisimman paljon edistystä aikaan kaikissa näissä tärkeissä kysymyksissä. Ennen kuin esittelen konkreettisia prioriteettejamme, niin toteaisin, että olemme tyytyväisiä siitä, että 15. kesäkuuta päästiin kannassa sopimukseen Koreper 1 vahvistamana 21. Äh, päivä kesäkuuta. Alankomat oli edellinen valtio. Haluamme kiittää äh, kappelia esittelijänä ja varjoesittelijöitä osallistumisesta tähän hienoon, tehokkaaseen toimielinten väliseen yhteistyöhön. Nyt lyhyesti kertoisin äh, aikomuksistamme eri aihealueissa. Neuvosto on hyväksynyt yleisen lähestymistavan lainsäädäntöpuitteiden tarkistamisesta energiatehokkuusmerkintöjen osalta. Tämä tapahtui Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana. Mandaatti, joka esittelijälle on annettu, on tervetullut. Näin voimme päästä nopeasti kompromissiin ja saamme lisäarvoa sekä kansalaisille että teollisuudelle. Komissio hyväksyi niin sanotun kaasuturvallisuuspaketin, joka sisältää kaksi lainsäädäntöehdotusta. Toisaalta kaasun toimitusten turvallisuudesta ja myös hallitusten välisen sopimuksen helmikuussa. Olemme tietoisia siitä, että Euroopan parlamentin tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Energia toimitusvarmuus on yksi tärkeimpiä tavoitteita. Meillä on energian alalla hallitusten välisiä sopimuksia. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy lisätä avoimuutta ja varmistaa sääntöjen noudattaminen. Neuvostossa on kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, miten tämä toteutetaan. Alankomaat omalla kaudellaan sai aikaiseksi kompromissin, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2016. Pidän tätä kompromissia, joka perustuu ex-ante-arvioille, se on minusta merkittävä askel eteenpäin verrattuna nykyjärjestelmään – ja sellaisena sitä pitää myös tarkastella. Kasvuntoimitusten turvallisuus on edelleenkin tärkeä kysymys monilla EUn alueilla. Tässä on vielä avoimia kysymyksiä ja neuvoston kannat täytyy vielä viimeistellä. Tämä sisältää solidarisuusperiaatteen soveltamisen ja alueellisen yhteistyön periaatteen ja myös kaasusopimusten avoimuuden. Mielellämme käymme rakentavia keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa näistä kysymyksistä. Tarkoituksemme on käynnistää neuvottelut mahdollisimman pian. Kun ajattelemme energiatehokkuutta, tästä julkaistaan asiakirjat syksyllä. Tarkoitus on käydä ensimmäinen näkemysten vaihto neuvostossa ja käydä keskustelua neuvoston kokouksessa eh, joulukuussa merkittävä ehdotuspaketti uusiutuvista ja uudisista markkinasuunnitelmista todennäköisesti julkaistaan vasta puheenjohtajakautamme aivan loppuvaiheessa. Näin ollen Maltan kollegat sitten käyvät tästä aiheesta syvällisemmät keskustelut ja katson, että tämä on merkittävä EUn tulevan energiapolitiikan kannalta. Me yritämme kuitenkin saattaa nämä keskustelut mahdolliseksi TRIO-ohjelman kautta. Äh, Alankomaan kollegat ovat käyneet keskusteluja markkinarakenteista ja käymme huomenna ja ylihuomenna keskusteluja neuvoston kanssa Bratislavassa. Niin ikään keskustelemme energiahinnoista, kustannuksesta ja äh, nesteytetyn maakaasun EU-strategiasta. Olen kiitollinen teille puheenjohtaja siitä, että olette ottanut kutsun vastaan tulla tuohon Pratislavan tapahtumaan vierailevaksi puhujaksi. Energiaunionissa on kyse myös paremmasta yhteistyöstä sekä EU-ssa että globaalien kumppaniemme kanssa. Me haluamme vahvistaa suhteitamme energiatuottajien kanssa. Näin saamme parannetuksi energiatoimitusten turvallisuutta. Kiinnitämme huomiota myös Kaakkois-Euroopan alueeseen ja energiayhteisön maihin. Tämän alueen merkitystä korostettiin myös hiljan annetussa parlamentin jäsenten julkilausumassa, jossa korostetaan yhteistyön merkitystä. Ydinenergia on hyvin tärkeä kansallisissa energia mikseissä monissakin jäsenvaltioissa. Sen takia täytyy varmistaa, että meillä on jatkossakin käytössä kestävää ydinenergiaa näin voidaan puuttua myös ilmastonmuutoskysymykseen. Yksi keskustelun aiheesta ydinenergian alalla on ohjelma PINC. Slovakia pitää komission tiedonantoa tältä alalta tervetulloona. PINC-ohjelman tarkoitus on myös tai PINCR-strategia käsitellään myös tulevassa ydinenergiafoorumissa Bratislavassa lokakuussa. Sitten seuraavaan aiheeseen haluaisin tänään keskittyä äh, kilpailukykykysymyksiin. Me pidämme kilpailukykyä ja innovointia yhtenä kaikista tärkeimmistä elementeistä kasvun ja työpaikkojen agendalla Euroopassa. On oleellista, että yrityksillä olisi mahdollisimman hyvät toiminta edellytykset, erityisesti silloin kun ne pyrkivät vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Terässektorin kriisi ja myös muiden teollisuuden alojen ongelmat osoittavat, että me tarvitsemme hyvän säätelyympäristön ja liiketoimintaympäristön, jotta teollisuus voi kasvaa. Meidän on myös tehtävää yhteistyötä suojeltaaksemme eurooppalaista teollisuutta. Teollisuudella on merkittävä rooli taloudessa. Se on muun muassa alueellisesti huomattava työnantaja. Puheenjohtajakaudellamme edistämme poliittisia tavoitteita, joita komissio on määritellyt niin, että 20 prosenttia BKTstä Euroopassa tulisi teollisuudesta. Jotta tähän päästään, keskitymme kolmeen erityiseen alaan. Ensinnäkin Euroopan teollisuuden modernisaatio. Teollisuuden digitaalinen muutos, erityisesti PK-sektorilla, on tällä hetkellä jäljessä verrattuna globaaleihin kilpailijoihimme. Prioriteettimme on tukea täytäntöönpanoa tällä alalla. Me keskitymme yhdessä Euroopan komission kanssa koordinoimaan kansallisia ja alueellisia aloitteita teollisuuden digitalisaation alalla. Me uskomme, että Tämä työ äh, synnyttää paljon synergiaa ja helpottaa myös modernisaatioprosessia teollisuudessa. Meidän on tämän lisäksi varmistettava, että työntekijöillä on oikeat taidot. Me aiomme puuttua digitaalisen taitojen vajeisiin kautta Euroopan äh, korostamalla yhteistyötä ja koulutuksen merkitystä, jotta äh, pääsisimme edelläkävijän asemaan taitotasossa. Tarvitaan myös teollisuuden modernisaatiota. Tätä ensi viikolla Bratislavan kilpailukykykokouksessa käsitellään aivan erityisesti. Toinen tärkeä kysymys on kilpailukyvyn valtavirtaistaminen. Euroopan komissio ja neuvosto ovat halunneet kilpailukyvyn tuoda kaikkiin käsiteltäviin kysymyksiin tärkeänä osatekijänä. Poliittiset hankkeet eivät saa olla sellaisia, että ne estävät yritysten toimintaa ja kaikkiin näihin täytyy perehtyä asianmukaisesti. Haluamme kehittää valtavirtaistamista myös neuvostossa. Slovakian kaudella Haluamme kehittää tätä valtavirtaistamista ja varmistaa, että se saa tuloksia aikaan eurooppalaisten yritysten kannalta. Haluamme korostaa juuri niitä aloja, jotka ovat tärkeimpiä kilpailukyvyn kannalta. Mainitsin jo energiaunionin, sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat ja paremman säätelyn agendan. Tämän lisäksi haluamme käydä myös alakohtaisia keskusteluja kilpailukykyneuvostossa jotka ovat hyvin erilaisia keskenään. Tässä yhteydessä korostaisin vielä teräsalaa. Sillä alalla on aivan erityisiä haasteita, esimerkiksi kauppapolitiikan alalla ja ilmastonmuutospolitiikan alalla. Perehdymme muun muassa polkumyyntikysymyksiin, Kiinan tilanteeseen ja päästökauppajärjestelmään. Haluamme käsitellä myös energiatehokkaita teollisuuden aloja. Mutta tämän lisäksi totta kai paneudumme myös energian hintoihin ja kustannuksiin. Epävirallinen energiaministerien kokous käsittelee näitä aiheita ja sen jo mainitsin. Se järjestetään huomenna ja ylihuomenna Bratislavassa. Nyt selittäisin hieman yksityiskohtaisemmin sitä, mihin pyrimme puheenjohtajakautemme aikana muilla aloilla, jotka liittyvät kilpailukykyyn, nimittäin PK-yritysten alalla ja paremman säätelyn alalla. Haluaisin korostaa PK-yrityksiin liittyen, että kilpailukykyhakennan onnistumisen kannalta on tärkeää, että huomioidaan sen vaikutukset PK-yrityksiin. Haluamme paremmat reunaehdot PK-yrityksille. Tämä on tärkeä osa puheenjohtajakauden ohjelmaamme. Meillä on myös sisämarkkina ja digitaalinen sisämarkkinastrategia. Siellä on useita aloitteita, joilla pyrimme parantamaan pk-yritysten tilannetta. Puheenjohtajavaltio puuttuu myös pk-kysymyksiin muilla tärkeillä aloilla, esimerkiksi rahoituksen saatavuus, markkinoille pääsyn helpottaminen, parempi säätely ja pätevyyskysymykset haluaisimme pitää myös vuosittain järjestettävän äh, tapahtuman, jossa nimenomaan käsiteltäisiin PK-yrityskysymyksiä. Ensimmäinen tällainen pidetään Bratislavassa marraskuussa ja toivomme, että siellä voidaan käydä tärkeitä keskusteluja kysymyksistä, jotka nimenomaan liittyvät PK-yrityksiin. Paremman sääntelyn agendan osalta haluamme tulevaisuuden kestävää säätelyä Tämä on meille aivan ehdoton prioriteetti. Se on talouden kasvun ja työpaikkojen kannalta oleellista. Täytyy keskittyä Euroopan tason sääntelyn laatuun. Sen on oltava tarkoituksenmukaista, eikä se saa aiheuttaa tarpeetonta taakkaa yrityksille. Ja se täytyy toteuttaa kustannustehokkaasti, minimikustannuksin. Seuraamme täytän, paremman säätelyn paketin täytäntöönpanoa, joka hyväksyttiin viime vuonna. Meillä on vielä kysymyksiä, jotka liittyvät parempaan lainsäädäntöön, joista on sovittu toimijoiden välisessä sopimuksessa. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, Slovakian tasavalta ja kollegani, olemme valmiita ponnistelemaan, jotta saamme myönteisiä, konkreettisia tuloksia energiapolitiikan alalla, kilpailukykypolitiikan alalla ja myös muilla aloilla, joissa edistystä tarvitaan. Me käymme neuvotteluja erotuomarin välittäjän roolissa ja mielelläni teen työtä teidän kanssanne niin, että EU-kansalaiset voivat siitä hyötyä. Mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne Slovakian puheenjohtajakauden ohjelmasta, jonka juuri olen teille esitellyt. Kiitos. Thank you very much, Oikein paljon kiitoksia, arvon ministeri, tästä esityksestänne. Ja ehdotuksistanne seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Odotamme yhteistyötä Slovakian puheenjohtajavaltion kanssa ja kiitoksia myöskin valmisteluista ennen tätä, koska me tapasimme useaan otteeseen hallituksenne edustajia, minä itse henkilökohtaisesti ja, ja eri valiokuntien puheenjohtajat tapasimme teitä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia paljon tästä. Nyt sitten poliittisten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron SD-ryhmän puolesta. Edustaja Werner. Kiitos puheenjohtaja. Olenkin siis nyt vuorossa. Kiitos äh, erinomaisesta esittelystä, myös valmiudesta tehdä työtä meidän kanssamme voimakkaasti ja läheisesti. Se on erittäin tärkeää näinä aikoina, joita me juuri elämme se, että me voimme tarjota kansalaisille Euroopassa myös ratkaisuja. Tulenkin tästä suoraan ensimmäiseen asiaan, joka on ottaa esille, joka liittyy energiapolitiikkaan. Mehän olemme nyt käynnistämässä kolmikantaneuvottelut energiamerkinnöistä, ja ainakin minun ryhmäni käsitys, tai ainakin se tulos, joka valiokunnassa on syntynyt äänestyksen tuloksena, ja viime viikolla siis täysin Sasburgissa merkitsee sitä, että olemme kiinnostuneet sitä, että nopeasti päästään asiassa eteenpäin, että niin nopeasti, että kansala, että kuluttajat mahdollisimman pikaisesti voivat palata tähän zugreifen können auf das neue Label mit A bis rescalingiin, eli tähän uuteen merkintätapaan asta ihin. Ja olen ymmärtänyt, että neuvostossa tämä on ollut huomattavasti pehmeämpi tämä lähestymistapa, eli olisi enemmän aikaa tämän asian käsittelylle, toteuttamiselle. Meidän pitää tätä hyvänä ja odotammekin teiltä arviota siitä, miten te kuvittelette kolmikantaneuvottelujen etenevän – Kenties voitte myöskin sanoa jotakin nyt kompromisseista. Toinen asia, minusta on hyvä, että te otitte esille tämän 20 prosenttia, tavoitteen 20 prosenttia, se on tavoitte edelliseltä komissiolta. Ja minusta se on erityisen tärkeä aihe, siis se, että Euroopassa uudestaan otamme erityisesti esille tämän 20 prosentin tavoitteen. Uskon kuitenkin, että on tärkeää, että ei ole horisontaalista lähestymistapaa tässä teollistamisessa, vaan että määrittelemme aloja ja katsomme, mitä nuo alat itse asiassa tarvitsisivat teollisuuspoliittisena tukena Euroopalta. Haluaisin kuulla teidän arvionne asiasta. Tähän puhuitte PK-yrityksistä, kilpailukyvystä. Näettekö te mahdollisuuden ei pelkästään käsitellä asiaa horisontaalista, vaan myöskin vertikaalisesti ja niin, että katsotaan yksittäisiä aloja, esimerkiksi rautatiealaa. mehän teimme eh, tästä asiasta päätöksen eh, ja päätöslauselman ja katsoisin, niin, että mm, mitä vaatimuksia tähän sitten sisältyy, olisi hyvä tietää se. Sitten kolmantena asia minun kiinnostaisi päätöskomissiossa, joka liittyy Kiinan markkinatalousasemaan. Tämä on asia, joka tulee myöskin olemaan esillä tänä puheenjohtajakautena aikana. Ja US Steel, teräsyritys, jolla on yli 12 000 työntekijää Slovakiassa, olen kuullut, että johtokunnan puheenjohtaja yhtäkkiä on syyttänyt EUta siitä, että se ei tee riittävästi estääkseen polkumyyntihintaan tuotavan teräksen tuontia Kiinasta. Teillä on mahdollisuus puuttua asiaan. Miten näette oman roolinne tässä keskustelussa, kun puhutaan tästä markkinatalousasemasta ja miten te näette sen, onko tarvetta lisätoiminnalle niin, että työpaikat säilyisivät täällä meillä Euroopassa? Kiitos. Paljon kiitoksia, kollega. Ja sitten EPP-ryhmän puolesta puheenvuoron saa edustaja Zaborska. Eh, Oikein paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Minä itse slovakialaisena olen hyvin mielissäni, että saan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Itra valiokuntaan Haluaisin kiittää teitä siitä, että esittelitte Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman. Nämä aihepiirit, joista puhuitte, ovat äärimmäisen tärkeitä tällä hetkellä myöskin täällä meidän valiokunnassamme. Haluaisin esittää teille kaksi kysymystä, hyvä ministeri. koska olen yksi varjo esittelijöistä kiertotalousaiheessa, niin haluaisin kysyä, että mikä on Slovakian puheenjohtajavaltion kanta kiertotalouteen? Ja sitten toinen kysymys. Slovakian hallituksen hyväksymässä ohjelmassa on viittaus siihen, että pyritään lisäämään valuuttaunionin ja yhtenäismarkkinoiden syvyyttä. Eli tässä nyt sitten, liittyykö tämä myöskin rahaunioniin ja verotukseen? Eli voisitteko kertoa, mitä Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo tehdä siihen, että tämä linkitettäisiin jäsenvaltioiden budjettiin. ECR-ryhmä e seuraavaksi, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Využij blízkost jazyka slovenského jazyka ja českého jazyka. Niin. Tsekin ja Slovakin eh, kielet ovat lähellä toisiaan käytän hyväkseni. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka puhui aiemmin. Olen iloinen siitä, että nyt näin pian sen jälkeen, kun otitte puheenjohtajakauden vastataksenne, tulitte tänne valiokuntaan. Meidän valiokuntamme on erittäin tärkeä valiokunta. Me nimittäin puhumme teollisuudesta ja taloudesta koko Euroopan unionissa. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla tätä puheenjohtajakauden ohjelmaa ja se, minkä te mainitsitte, siinä on kysymys tuollakin käytännönläheisyydestä taloudessa, mikä on erittäin tärkeää. Me olemme kaikki tietoisia siitä, miten mutkikkaita, vaikeita aikoja me elämme, ei pelkästään ajatellen Brexitiä, vaan ajattelen myöskin sitä, mitkä ovat suhteemme Yhdysvaltoihin. Ajattelen myös äh, Kiinan markkinatalousasemaa. Nämä ovat aiheita, jotka ovat hyvin mutkikkaita ja olen iloinen siitä, että te mainitsitte myös energiaunionin, ajatellen nimenomaan kaasun toimitusvarmuutta. Ensimmäinen kysymykseni koskeekin sitä, nimittäin juuri siitä kokemuksesta, jonka olemme saaneet Slovakiassa, voidaan sanoa, että teillä on paljon kokemusta asiasta, te olette kautta kulkumaa ja te olette lähellä tätä venäläistä kauttakuljetustoimintaa Ukrainan kautta. Miten te näette tämän tilanteen? Miten te näette markkinoiden yksinkertaistamisen? Miten voidaan nesteytettyä maakaasua, miten voidaan sen osalta yksinkertaistaa markkinoita, ajatellen tätä tilannetta, jonka kanssa Euroopan union on tekemisissä. Olen iloinen siitä, että te pidätte keskeisenä tätä kysymystä. Huomiota kiinnitti myös se, että puhuitte Euroopan teollisuuden nykyaikaistamisesta. Edessämme on voimakas digitalisoitumisen vaihe, ja sekin on täällä jo aiemmin mainittu. Miten te näette Kiinan markkinatalousaseman? Nimittäin Slovakian puheenjohtajakauden lopussa tämä asia tulee erityisesti nousemaan esille. Olemme tietoisia siitä, että ei ole mitenkään helppoa ottaa tähän asiaan kantaa. Odotamme jännityksellä, miten te puheenjohtajavaltiona käsittelette tätä kysymystä. Kysymys on hyvin mutkikkaasta asiasta, eikä sunkaan asiasta, joka olisi mustavalkoinen. Eikä tuo prosessi, joka tähän liittyy, ole mitenkään yksinkertainen. No, vuoden lopullahan tulemme sitten hyvin näkemään se, mitä tapahtuu, vielä kerran kiitos teidän esityksestänne. Pidän arvossa sitä, minkälaista kokemusta Slovakialla on teidän kokemuksenne näinä aikoina, tänä ajankohtana on erittäin tärkeää. Ja se on myöskin suuntaa antavaa tulevaisuutta ajatellen. Haluan kiittää teitä koko meidän ryhmämme nimissä ja toivonkin, että onnistutte saamaan kaiken aikaan, mitä suunnittelette, koska puoli vuotta on aika lyhyt aika. Ja tämä toinen puoli vuotta on aina hiukan lyhyempi myös lomien vuoksi, mutta vakuutan kuitenkin, että annamme teille kaiken mahdollisen tuen ja avun. Kiitoksia vielä kerran. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Edustaja Kallas Aldan nimissä. Oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä. Totesitte, että Slovakian puheenjohtajavaltiolla on kaksi prioriteettia. Toinen on digitalisoituminen ja toinen energia. No se, mikä kiinnostaa minua, on näiden kahden välinen suhde. Kun puhumme eh, digitalisoitumisesta, niin puhumme myöskin siitä, että käytämme näitä digitaalisia välineitä energiasektorilla, joten kysymykseni kuuluu, Mitkä ovat näkemyksenne tästä? Ja sitten toinen kysymykseni, mikä liittyy siihen, mitä totesitte energiasta, että haluatte keskittyä energiahintoihin ja kustannuksiin. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että nyt tässä tulee jonkinnäköistä hintasääntelyä, vai mitä se tarkoittaa käytännössä? Kiitoksia. Uh, thank you much, madam. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lopes Bermejo Guen puolesta. Gracias. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esityksestä, herra ministeri. Aion keskittyä puheenvuorossani kahteen perustavanlaatuiseen aiheen, aiheeseen, jotka ovat tärkeitä teollisuudelle ja energialle. Ajatellen vapaata kauppaa ja Junckerin suunnitelmaa ajatellen niitä tietoja olemme saaneet kuulla TTIPstä, ajatellen SETA, joita olemme saaneet vahvistaa sen, mitä me olemme tiedetään, koska komissio alkoi käyttää näitä sopimuksia, joilla se voisi edistää nimenomaan säilyttämistekniikkaa, siis sellaisia toimintoja, jotka nimenomaan vaikuttavat voimakkaasti ympäristöön. Tämä koskee myöskin tervahiekkaa. Ja tällaisia käytäntöjä, joita tuodaan Eurooppaan, jotka liittyvät myöskin tähän sovittelumekanismeihin, merkitsee sitä, että monikansalliset yritykset saavat erilaisia etuja. Mitä huolestuttaa se, että Euroopan unioni edelleenkin pyrkii tukemaan sellaista energia-alan dynamiikkaa, joka ei suinkaan tähtää siihen, että todellakin voitaisiin hankkia riippumattomuutta energia-alueella. Tällä ei puhuta mitään uusiutuvasta energiasta, ei mitään siitä, miten voidaan katsoa perinteisten polt, polt, fossiilista polttoaineiden tuotantoa kuin miksi hiilen. Mutta vai, pitäisikö puolustaa sitä, että maassa, missä maassa, joka, jokaisen maassa jäsenvaltio voi, kansa voi itse päättää siitä, mikä on sen energialan tulevaisuutta ja ajatellen sitä, mitä voidaan sopia näistä josta kansallisessa sopimuksessa. Ja toiseksi, miten voidaan ottaa huomioon polttoaineiden tuonti, silloin kun kysymys fossiilisista polttoaineista, ja katsoa, miten ne vaikuttavat ilmastoon ja ajatellen niitä tavoitteita, joihin Euroopan unioni sitoutui eh, Pariisin ilmastokokouksessa. ajatellen monenkeskisiä sopimuksia, jotka liittyvät myöskin ympäristöön ja eh, työolosuhteisiin, jotka myöskin sitovat Euroopan unionia. Eli miten tätä kaupan vapauttamista, miten osoittamaan sen osalta vuoden lopulla kun on kysymys nimenomaan Kiinan tapauksessa tai kaupan vapauttamista, täytyy ottaa kuten huomioon se polkumyynti, jota sillä harjoitetaan sekä sosiaalisesti että ympäristön osalta. Sitten vielä tästä Junckerin suuntamasta. Meillä kaikille on täysin selvää, että se ei ole pystynyt viemään eteenpäin perinteistä investointipolitiikkaa, jota on herättänyt siis Euroopan investointipankki, ja se on keskittynyt nimenomaan siihen, että yksityiset riskit ovat, on yhteiskunnallistettu. Ajattelemme myöskin eh, keinottelujen tilannetta, eh, ja tämä merkitsee sitä, että ei ole saatu aikaan mitään tuottavaa. Minusta olisi pohdittava vielä kerran sitä, mikä olisi todellinen investointisuunnitelma Euroopalle. Ajattelen niitä rahastoja, joita on olemassa, joita saataisiin aikaan eurooppalaista Euroopan rahasto, joka voisi edistää nimenomaan poliittista, teollisuuspolitiikkaa Euroopassa ja julkisia investointeja, ja joka eh, antaisi kuin eri tavalla, ei pelkästään niille pankille, jotka ovat toimineet keinottelijoiden tueksi. Oikein paljon kiitoksia. Sitten EFDDn puolesta puheenvuoron saa kollega Tamburano. Ehm, salve ministro, ehm, io mi associo. Hyvää iltapäivää, ministeri. Kun ajattelemme TTIP-sopimusta, Brexitia, ja markkinatalousaseman myöntämistä Kiinalle. Näitä haluaisin käsitellä. Ja totta kai myös energiapolitiikkaa silloin, kun kyse on energiatuotteiden tuonnista Yhdysvalloista. Silloin, kun tuotteet eivät tue EUn ilmastotavoitteiden täyttymistä. Edelliset puhujat nostivat esille jo sen seikan, että monet poliittiset ryhmät katsovat, että nämä ovat arkaluontoisia aiheita – Meillä on vahvat näkemykset siitä, mitä tapahtuu vapaakauppaneuvotteluissa. Olemme hiljan kokoontuneet ja sain silloin tietoa TTIP-sopimuksen vuodoista ja energiamerkinnöistä. Jos tieto, jonka sain, pitää paikkansa, haluaisin kuulla teidän näkemyksenne liittyen lainsäädännön lähentämiseen. Minä olen kyllä huolissani. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia tähän lainsäädäntömenettelyyn liittyy. Mukana ovat kaikki 28 jäsenvaltiota ja niiden lainsäädäntökoneisto. Täytyy muistaa myös neuvosto ja parlamentti ja komissio. Tämä on valtavan monimutkainen ja pitkällinen lainsäädäntötie. Ja kuitenkin lopputuloksena tulisi saada aikaan yksi oikeudellinen juridinen teksti. Kyse on siitä, että EU ja Yhdysvallat pyrkivät saamaan aikaiseksi yhteisen energiamerkinnän ja lainsäädännön tueksi. Pelkään, että tämä ei oikeastaan heijastelisi meppien vaatimuksia. Mepithän kuitenkin edustavat valitsijakuntaa Tällaisia tietoja minä sain vuodon kautta ihan hetki sitten. Jos nämä tiedot varmistuvat, niin haluaisin kuulla teidän näkemyksenne näistä aiheista. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, kollega. Tässä oli ensimmäinen kysymyskierros. Nämä tulivat koordinaattoreita tai heidän edustajilta ja pyytäisin teitä nyt vastaamaan näihin kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys tuli teiltä, Rouva Werner. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Yritän nyt vastata kaikkiin kysymyksiin slovakien kielellä, jos sallitte, koska täällä on paljon kieliä ja haluaisin myöskin vastata slovakien kielellä. Kiitos. Te kysyitte kysyitte merkinnöistä. Ja sitten toinen kysymys liittyi tähän 20 prosenttiin teollisuudessa. Ja sitten kolmas kysymys liittyy Kiinan markkinatalousasemaan. Jos sallitte, niin ensinnäkin tuosta merkitsemisestä ehdotus, ehdotettu asetus itsessään on mielestämme myönteinen askel – energiatehokkuuden yksinkertaistamis, yksinkertaistamisessa, kun ajatellaan eri laitteita. Ja tarkoituksena me on neuvotella Euroopan parlamentin kanssa ja tehdä tämän rakentavasti ja saada mahdollisimman nopeasti poliittinen sopimus aikaiseksi. Ja uskomme, että pystymme siihen, uskomme niin ikään, että voimme saada aikaiseksi luottamusta neuvoston ja parlamentin välillä ja voimme helpottaa myöskin muiden energiaunionin liittyvien kysymysten vastaamista. Ja jo 26. marraskuuta viime vuonna neuvosto vastasi tähän energiaunionin kysymykseen ja se on erittäin hyvä pohja tuleville neuvotteluille, kun ajatellaan kolmikantojen lainsäädäntöprosessia. Euroopan parlamentin työ, jota esittelijä Rano on johtanut, on mielestämme erittäin hyvä ja myöskin tämä hyväksytty mietintö on mielestämme hyvä. Sopimusten aikaansaaminen pohjautuu yhteiseen konsensukseen ja kompromissiratkaisujen löytämiseen. Slovakia pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan nämä tehtävät ja pyrkii tietysti myös pitämään huolta kaikista mahdollisista vaikutuksista. Pyrimme olemaan tehokkaita ja ottamaan huomioon myöskin vaikutukset teollisuuteen. Tämä tästä merkitsemisestä. No sitten mitä tulee tästä 20 prosentin osuudesta, teollisuuden osuudesta BKTstä. Meillä on erittäin suuri osuus teollisuudesta. BKTstä, eli 27 prosenttia Slovakiassa, ja uskon, että sekä neuvoston että komission intresseissä on tuo osuuden kasvattaminen BKTssä, varsinkin kriisien aikana. Teollisuus ja työpaikat, joita teollisuuden kautta tulee, vaikuttavat siihen, että talous kasvaa yksittäisissä maissa myöskin kestävällä tasolla ja me pyrimme tukemaan kaikkia ehdotuksia, jotka tulevat joko komission tai ehkäpä Euroopan parlamentin suunnalta. Pyrimme tukemaan ehdotuksia, joiden tarkoituksena on kasvattaa teollisuuden osuutta BKTstä yksittäisissä jäsenvaltioissa. No sitten mitä tulee tuohon Kiinan markkinatalousasemaan, niin uskon, että tämä kysymys on esitetty tai tämä kysymys esitettiin nyt monessakin puheenvuorossa, herra Tosanovski käsittääkseni esitti tämän kysymyksen ja myöskin edustajat Tamburano ja Borejo sivusivat tätä kysymystä. No mitä nyt sitten tulee tähän markkinatalousaseman myöntämiseen Kiinalle, niin tulemme tarkastelemaan tätä aihetta hyvin tarkkaan, koska me olemme maa, mikäli tällainen markkinatalousasema Kiinalle myönnetään, olisi niiden maiden joukossa, jolle se on riski. No, tätä käsitellään Slovakian puheenjohtajakauden aikana useissa eri tilanteissa, esimerkiksi marraskuun kauppaneuvostoissa ja Euroopan unionin päätöksen, päätös täytyy toimeenpanna joulukuun aikana. Toimimme erittäin aktiivisesti tässä prosessissa. Pyrimme auttamaan mahdollisimman paljon. Ja riippumatta siitä, mikä neuvoston päätös tulee olemaan, niin pyrimme suojamaan Euroopan teollisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kysymys esitetään myöskin korkeimmalla mahdollisella tasolla, eli valtioiden päämiesten tasolla. Ja niin pitkälti kuin minä tiedän, päätös tai keskustelut, jotka liittyvät tähän päätökseen markkinatalousaseman myöntämiseksi Kiinalle, pitäisi tehdä tällä korkealla tasolla lokakuun aikana. Kuten jo totesin, pyrimme suojaamaan Euroopan unionin teollisuuden mahdollisimman hyvin myöskin tässä kysymyksessä. Edustaja Saborska, paljon kiitoksia kysymyksistänne. Kiertotaloudesta. No, ehkäpä tämä kysymys ei kuulu niinkään talousministerille, vaan ehkä ympäristöministerille. Mutta koska olin aikaisemmin ympäristöministeri, niin yritän kyllä vastata tähän kysymykseen. Me uskomme, että kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät kiertotalouspakettiin, auttavat niitä aloja, teollisuuden aloja ja sektoreita, jotka jollain tapaa pyrkivät pysymään globaalin talouden matkassa. Toivon myöskin, että Euroopan päästökauppajärjestelmän järjestelmä vaikuttaa tähän ilmastonmuutoskysymykseen. Ja nyt tässä Bratislavassa pidetään epävirallinen ministerikokous. Eivät ainoastaan energiaministeri, vaan myöskin ympäristöministerit tapaavat siellä niin sanottu jumbo-neuvosto. Ja siellä sitten käsitellä myöskin tuota kiertotaloutta ja energiahintoja, koska nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja tulemme ottamaan tämän asian hyvin usein esille. No sitten toinen kysymys liittyy tähän budjettien budjettikysymyksiin ja tämä nyt on valtiovarainministerin alaisuudessa ja jos teille sopii, niin voisin esittää tämän kysymyksen valtiovarainministerille ja mm, yritämme sitten saada hyvän vastauksen teille sieltä. Kiitoksia. No nyt sitten yritän vastata herra Tosanovskin kysymyksiin. Kiitoksia paljon myöskin tuestanne. Esititte kysymyksen kaasukäytävien yhteenliitännöistä ja myöskin energiaan liittyviä kysymyksiä teillä oli. Haluaisin todeta, että yhteisvastuu, varsinkin kriisin aikana, niin on yksi kaikkein tärkeimmistä periaatteista, joka voisi vaikuttaa näihin tarjontakysymyksiin, tarjontahäiriöihin ja teidän maanne, ja niin kuin Slovakiakin, siellä oli vuonna 2009 toimituskatkos, tar- tarjontahäiriö, ja tämä kosketti koko Eurooppaa. Ja me olimme ensimmäisiä, jotka joutuivat tätä asiaa käsittelemään, ja niinpä yhteisvastuullisuus oli, oli äärimmäisen tärkeää. Ja ensimmäistä kertaa kykenemme varistamaan, että vastakkaisvirtaus, jota ei ole koskaan aikaisemmin käytetty 40 vuoden aikana onnistui, joten solidaarisuus, yhteisvastuullisuus sinällään on tärkeää. Ja totta kai tässä täytyy ottaa huomioon myöskin yksittäiset kaasumarkkinat ja kompensaatiot. Juuri ennen tätä kokousta ja kuulemistilaisuutta – tapasin herra Busekin ja puhuimme näistä kaasun toimitukseen liittyvistä kysymyksistä ja me käsittelemme juuri tätä yhteisvastuullisuutta. No, mitä sitten tulee alueelliseen yhteistyöhön? Jäsenvaltiot ovat pyytäneet suurempaa joustavuutta kansallisissa hätäsuunnitelmissa ja toimintasuunnitelmissa alueellinen yhteistyö pyrki siihen, että tässä ei tarkasteltaisi jäsenvaltioiden yksittäisiä lähestymistapoja, vaan että löydettäisiin kompromissi. Tämä olisi neuvoston keskusteluissa läpimurto ja tarkoituksenamme on edetä mahdollisimman paljon. Eli saada aikaiseksi yleinen sopimus neuvostossa ja sitten aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa ja mahdollisesti saattaa ne sitten päätökseen puheenjohtajakautemme aikana. Mitä sitten tulee alueellisen yhteistyöhön, haluaisin antaa siitä esimerkin. Kun ajatellaan maita, niin Saksa, Tsekki, Puola. Nämä olivat maita, joita käsiteltiin ikään kuin samalla tavalla. Tässä oli lukuisia kriisejä ennen tätä yhteistyötä, mutta uskomme, että tässä pitäisi myöskin ottaa Itävallan kaltaisia maita mukaan tämän kaltaisen yhteistyöhön, koska Baumgarten on vain 20 kilometrin matkan päässä Slovakian rajalta ja myöskin Unkarin kysymys on tässä mukana. Se on naapurimaa yhtäältä ja toisaalta osallistuu myöskin näihin kaasuputkistoihin Euroopassa, joten tämä alueellinen yhteistyö on sellaista, että siihen tarvittaisiin lisää joustavuutta, kun määritellään alueet, joten tarkoituksena on edetä mahdollisimman paljon näissä neuvotteluissa, jotta ne voitaisiin saattaa päätökseen Slovakian puheenjohtajakauden aikana. No, Kiinan markkinatalousasema tähän vastasinkin jo. No sitten haluaisin vastata Rova Kallasille hänen kysymykseensä. Kysytte energiaunionista. Ja energian ja digitaalisten kysymysten yhdistämisestä. Ja kysytte myöskin energiahinnoittelusta. hinnoittelusta Mielestämme energiaunioni on mahdollisuus aikaan saada synergiaa eri alueiden välillä, olipa kyse sitten energiapolitiikasta, ilmastopolitiikasta tai digitalisaatiosta ja digitaalista politiikasta. Ja se, että saavutetaan nämä tavoitteet, sen täytyy olla kustannustehokasta ja pitää tietysti kilpailukyky mielessä – ja mitä sitten tulee energiahintoihin, niin kuin jo totesin, niin huomenna ja ylihuomenna pidetään epävirallinen ministerikokous Bratislavassa ja yksi tuon kokouksen aiheista on energiahinnattelu, energiahinnat, energian saatavuus. Käsittelemme näitä aiheita hyvin perusteellisesti puheenjohtajakautemme aikana. Ja myöskin kun ajatellaan ympäristöä ja ilmastonmuutosta, niin pyrimme luomaan ennakkoedellytyksiä, että yhteiskunta siirtyisi kohti vähän hiilistä ja energiatehokasta taloutta. Potom bola otázka od pani mm, poslanky. Sitten oli vielä eräs kysymys edustaja Bermeholta. Se liittyi ttip -hän. Ja hänen toinen kysymyksensä liittyy siihen, että puolellammeko me slovakialaiset sitä, että – kansalaiset voisivat olla mukana päättämässä energiapaletista. No TTIPistä ensin on tärkeää, että neuvottelujen tulos ei johda siihen, että EUn sääntöjä heikennettäisiin tai että EUn kilpailukyky kärsisi. Meidän tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti kaikkia mahdollisuuksia, joita meillä on käytettävissämme näillä yhtenäismarkkinoilla. Kun nyt ajatellaan näitä rajoituksia ja mahdollisuuksia, joita meillä EU:ssa on, niin ei meidän pitäisi kiirehtiä näissä neuvotteluissa. kun neuvottelemme näistä sopimuksista ja uskon, että neuvotteluryhmällä on paljon työsarkaa. Sen täytyy varmistaa, että keskustelut EUn toimijoiden, mutta myöskin EUn ja Yhdysvaltain välillä ovat sellaisia, että tässä on erittäin paljon vielä virstan pylväitä edessä ennen kuin neuvotteluissa päästään mihinkään tulokseen. Ja sitten toinen kysymyksenne, se, että tulisiko kansalaisten päättää omista prioriteeteistaan energiakysymyksissä. On hyvä, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä yksittäisiä päätöksiä omasta energiapaletistaan, sillä jokaisella maalla on aivan oma erityislaatuinen tilanteensa, sillä on erityiset edellytykset, eli on olemassa sellaisia maita, joilla on hyvät ennakko edellytykset esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian käytölle. Sitten taas toiset maat pohjaavat energiapalettinsa ydinvoimalle, joten on vain oikein, että tällä hetkellä EU:ssa jokainen maa tekee omat päätöksensä, mitä tulee kyseisen maan energiapalettiin. No sitten Kiinan markkinatalousasemasta kysyitte myös. Puhuitte työvoimasta kysymyksessänne. Mutta se mitä sanoin markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle, me tuemme kaikkia niitä päätöksiä, joita yhdessä on tehty ja varmistamme, että emme vaaranna Euroopan, yrit, Euroopan, eurooppalaisten yritysten ja markkinoiden kilpailukykyä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Sen esitti herra Tamburano. Uskon, että vastasin jo kaikkeen, mitä hän kysyi, kun vastasin näihin kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Jos nyt jotain jäi väliin, niin pahoittelut siitä. Toivon, että seuraavien puheenjohtajakauden kuukausien aikana meillä on lukuisia mahdollisuuksia tarkastella näitä kysymyksiä myöskin kahdenvälisissä keskusteluissa ja toivon, että meillä on riittävästi aikaa käsitellä näitä joko virallisissa kokouksissa tai epävirallisissa kokouksissa. Ja tässähän on vielä toinen kysymyskierros tulossa, joten olen käytettävissänne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Tässä siis nämä vastaukset ensimmäisen kierroksen kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia näistä vastauksista, herra ministeri. Ja nyt pyytäisin, että herra Ryybi käyttäisi puheenvuoron. Kiitos, herra ministeri näistä puheenvuoroistanne. Meillä on aina hyvä se, että tulee uusi puheenjohtaja, valtiolla on uusia aloitteita. Minusta olisi tärkeää se, mitä sanoitte alussa, että haluatte järjestää tällaisen PKY, PKY-kongressin Bratislavassa. Meistä olisi mielenkiintoista kuulla, miten PK-yritysten rahoitus voisi olla tässä esillä, koska nimenomaan seuraavaa budjettivuotta ajatellen se on erittäin tärkeää. Horisontti 2020 meillä on tällainen rahoituksellinen tuki, jossa siis nimenomaan tuettaisiin yrityksiä, joilla on kasvukykyä. Me suunnittelemme nyt myöskin Erasmusta nuorille yrittäjille, jossa saisimme vietyä lävitse kansainvälistymiset. Tyypissä tälläkin on esiin tämä upscaling-ohjelma. Ja meillä on myöskin ohjelma, joka tähtää nimenomaan maahanmuuttajayrittäjiin. Ja sitten on myöskin tämä äh, naispuolisten liikeyrityksen, liikealan toimijoiden äh, tukeminen. Voisivatko nämä olla sellaisia aiheita, jotka tässä kongressissa voisivat olla syvemmin esillä, niin että Slovakia puheenjohtajavaltiona myöskin asettaisi tai voisi asettaa painopisteitä näiden ohjelmien mahdollisimman tehokkaaseen toimenpanoon? Uh, okay, thank you very much. Selvä. Oikein paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos sallitte, minäkin voisin vielä esittää muutaman kysymyksen. Haluaisin kiinnittää huomionne, hyvä ministeri, päästökauppajärjestelmään, koska se on Envi-valiokunnan vastuualue. Mutta toki mekin tunnemme olevamme vastuussa On e teollisuudesta ja pk-yrityksistä, joten on äärimmäisen tärkeää meille, miten voimme välttää hiilivuodot, eli myöskin teollisuuden vuotamisen tai työpaikkojen vuotamisen muualle. Koko tämä keskustelu on Kautenne esityslistan kärkipäässä ja haluaisimme kuulla yleisestä lähestymistavasta teollisuuden tai energiateollisuuden puolelta, miten voitaisiin välttää kilpailukyvyn menettäminen täällä Euroopassa – No sitten toinen kysymys on tämä Small Business Act. Tämä liittyy siihen, mitä edustaja Rybik juuri totesi, että voitaisiin täytäntöön panna kaikki sen ratkaisut, koska sekin voisi tukea eurooppalaista energiaa. Kyse on reaalitaloudesta, ei siis mistään makrotalouden luvuista, vaan tämä on ihan reaalitaloutta, yrityksiä, pk-yrityksiä. Ja sitten kolmas asia, haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega GUE-ryhmästä jäi. Energiakysymykset ja TTIP. Me tiedämme, että energiahinnat, varsinkin kaasun hinnat Yhdysvalloissa ovat alhaisemmat kuin Euroopan unionissa. Ja olisi tärkeää, ennen kuin TTIP-neuvottelut saatetaan päätökseen, että Yhdysvaltain rajat saataisiin avattua energian viennille. Tämä liittyy kahdenvälisiin neuvotteluihin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Eli Slovakian puheenjohtajan valtio voisi vaikuttaa näiden rajojen avautumiseen ennen kuin TTIP-neuvottelut e saatetaan päätökseen. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää, sillä jos raja saadaan auki TTIPin pohjalta Yhdysvaltain ja EUn välillä. Mahdollisesti, todennäköisesti häviämme, koska hintaerot ovat niin suuret energia-alalla, varsinkin kaasun hinnat esimerkiksi lannoiteteollisuudessa. Eli miten te näette nämä kolme kysymystä, jotka mainitsin. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? En näe nyt ketään, joten pyytäisin teitä nyt, hyvä ministeri, että vastaatte tähän ja sitten myöskin voitte käyttää loppupuheenvuoronne tässä samassa. Eh, za Kiitos näistä lisäkysymyksistä. Edustaja Rybik kysyi Bratislavassa järjestettävästä konferenssista. Siellä käsitellään pk-yrityskysymyksiä. Totta kai kutsun teidät lämpimästi paikalle konferenssiin. Se järjestetään 20.–25. marraskuuta virallisena ajankohtana ja saatte aivan varmasti myös virallisen kutsun tilaisuuteen. Konferenssissa siis keskitytään hyväksymään PK-yritysten edustajien raportti vuosilta 2015 ja 2016 ja konferenssissa käsitellään myös PK-yritysten esityksiä Tämän lisäksi saamme lisätietoa kentältä ja sitten päätelmät esitellään kilpailukykyneuvostossa 28. marraskuuta Brysselissä. Kysyitte myös rahoituksesta ja siitä, minkälaisena me näemme rahoitustilanteen PK-sektorilla. Totta kai EU voi tarjota, tarjota tukeaan PK-sektorille – horisontti 20-20 kautta esimerkiksi. Meillä on myös kosmeohjelma. Komissio siis käsittelee näitä kysymyksiä myös pääomamarkkinoiden näkökulmasta ja Slovakia puheenjohtajavaltiona tukee kaikkia toimia, joilla pyritään yksinkertaistamaan PK-yritysten rahoituksen saantia. Myös silloin, kun kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Me jatkamme neuvotteluja ja Slovakia keskittyy myös riskipääoma kysymyksiin, rahoituksen saantiin. Tarkoitus on helpottaa pääsyä myös näille markkinoille. Meillähän on myös asetus, joka sääntelee riskirahoitusta Euroopan tasolla. Ja tähän keskitytään epävirallisessa Pratislavan kokouksessa, joka käsittelee rahoitusmarkkina-asioita. Tarkoitus on helpottaa myös PK-yritysten rahoituksen saantia tältä osin. Puheenjohtaja Busek esitti montakin kysymystä. Ensinnäkin päästökauppajärjestelmästä. Kollegamme ympäristöneuvostosta keskittyvät siihen, että luodaan edellytykset ja olosuhteet, jonka kautta voidaan siirtyä kilpailukykyiseen vähähiiliseen, tehokkaaseen, kustannustehokkaaseen talouteen. Ja me keskitymme siihen, että voimme neuvoston päätelmiä vuodelta 2014 täytäntöön panna. Silloinhan tehtiin päätös siitä, miten voimme vähentää 40 prosentilla päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Slovakia puheenjohtajakaudellaan jatkaa neuvotteluja kiintiöistä, päästökiintiöistä, niiden tarkistamisesta. Ja komissiohan on tehnyt ehdotuksia, joiden pohjalta Slovakia neuvottelee lainsäädäntöehdotuksesta sellaisten alojen osalta, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin. Käsittelemme myös sitä, miten päästöjä tältä osin voidaan säädellä. Tässä totta kai keskitymme erityisesti kasvihuonekaasuihin. Haluamme varmistaa yhtäläiset tasa-arvoiset toimintaedellytykset Euroopan teollisuudelle, ei pelkästään päästöjen vähentämisen kautta, mutta myös ympäristövaatimusten ja uusiutuvien energialähteiden alalta. No, Aivan erityisesti kun ajatellaan sähköntuotantoa. olosuhteet tulisi siis saavuttaa vuoteen 2030 mennessä niin, että kaikilla olisi yhtäläiset toimintaedellytykset Euroopassa. Energiaunioni tulisi silloin olla jo olemassa täytäntöön pantuna. No sitten Small Business Act, siitäkin kuulimme kysymyksen. Julkisen kuulemisen tulokset ja mahdollinen puitteiston päivitys on ollut joulukuussa neuvoston keskusteluissa ja myös toukokuussa 2015 siitä puhuttiin. ilmoitettiin, että puitteita ei uusittaisi ja sen takia komissio jatkaa toimintansa nykyisten puitteiden pohjalta, jotka ovat vuodelta 2011. Meillä on viisi prioriteettia, jotka ovat tulosta äh, lukuisista kuulemisista, eli se, että pienet ensin, se on yksi periaatteista. Sitten haluamme parantaa riskipääoman saatavuutta, yritysverkostoja, haluamme tehostaa, haluamme myös taitotasoa parantaa. Nämä prioriteetit täytyy myös käytännön tasolla toteuttaa. Vain tällä tavalla voimme tarjota todella korkealaatuisen ympäristön, jossa pk-yritykset voivat Euroopassa toimia. Tämä on aivan välttämätöntä. Ja viimeisin kysymys liittyy liittyi rajojen avaamiseen ennen kuin TTIP-sopimus saadaan valmiiksi. Ja sitten kyse oli myös nesteytetyn maakaasun viennistä. Energiavarmuus, toimitusvarmuus on tärkeää, jotta voimme välttää kriisitilanteet. Kaikkia ponnisteluja tähän suuntaan tulee tukea. Luonnollisesti nesteytetyn maakaasun saanti on oleellista. Meidän tulisi tukea olemassa olevia verkostoja ja lisätä uusia mahdollisuuksia. Tämän myös komissio on todennut. Tarkoitus on tarjota energiaa sellaisille alueille, joita äh, vaje voisi vaivata. Kysyitte myös sopimuksesta, joka voitaisiin saada aikaan rajojen avaamisesta jo ennen kuin TTIP saadaan neuvotelluksi valmiiksi? Tämä on hyvinkin laaja kattava kysymys. Haluaisin keskittyä oikeastaan pelkästään nesteytettyyn maakaasuun, kun ajatellaan rajojen avaamista ja toisaalta TTIPin ehtoja. Nämä ovat hyvin laajoja kysymyksiä. Totta kai TTIP voi tarjota Euroopan taloudelle myönteisiä näkymyksiä näkymiä, mutta voi olla myös tiettyjä haittapuolia, jotka tulevat tämän sopimuksen mukana. Eli luonnollisesti me haluamme saada hyötyä sopimuksesta. Luonnollisesti ää, amerikkalaisilla sitten voi olla omat huolenaiheensa ja ongelmansa. TTIP on otettava huomioon kokonaispakettina yhtenä kysymyksenä kaikkialla. Oikein paljon kiitoksia, herra ministeri, tästä vierailustanne Euroopan parlamenttiin. Odotamme tulevaa yhteistyötämme myöskin kolmikannassa. Se on tärkeää ja myöskin teidän vaikutusvaltanne tilanteeseen ja neuvoston kanta on äärimmäisen tärkeää ja pyrimme päättämään neuvottelut joulukuun joulukuuhun mennessä. Joten yhteistyömme tulisi olla hyvin intensiivistä ja varmastikin erittäin hedelmällistä. Oikein paljon kiitoksia vielä. Ja tulette samaan vielä seuraavaan, tulette samaan vielä kutsun tänne. Kiitoksia. Minä todellakin odotan yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä oikein paljon kiitoksia etukäteen kaikista ajatuksista, joita Euroopan parlamentista tulee. Kiitoksia vielä kerran oikein paljon. Kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistallamme. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajan valtio ja täl, tällä kertaa nyt sitten äh, paikalla on Roman Breseli, Hän on vastuussa liikenteestä, rakennus, ja aluekehityksestä. Liikenne, rakennus ja aluekehitys. Ja nämä, kun ajatellaan näitä kolmea aihetta, olemme ehkä kaikkein kiinnostuneimpia tuosta rakennus aihepiiristä, koska se saattaisi liittyä televiestintäpolitiikkaan. Tiedämme hyvin, että olette myöskin vastuussa televiestintäkysymyksistä. Nämä ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Olkaa hyvä. Ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja tietysti rakennusna no, tämä tarkoittaa myöskin lämmittämistä ja jäähdyttämistä. Ja tässä kollegaltanne kysyttiin juuri energiaan liittyvistä kysymyksistä, mutta nyt haluaisin kes- haluaisimme keskittyä tässä kokouksessa televiestintään, televiestintäpolitiikkaan ja niihin asioihin, joita ITRE käsittelee Slovakian puheenjohtajakauden aikana. Tähän liittyy myöskin verkkovierailupalvelujen tukkumarkkinoiden päivitys ja myöskin sääntelykehys sähköiselle viestinnälle ja myöskin tähän liittyy ehdotus 700 MHz taajuuskaistan käytöstä Euroopan unionissa ja haluaisin kertoa, että tämä verkkovierailupalvelujen tukkumarkkinakysymys on tärkeä ja erittäin kiireellinen kysymys Aivan niin kuin energian puolella oli tuo kaasun toimitusvarmuus. Nämä molemmat aiheet ovat ratkaisevan tärkeitä meidän valiokunnallamme ja nämä ovat myöskin hyvin kiireellisiä kysymyksiä. Ja haluaisimme saada molemmat asiat käsiteltyä tämän Slovakian puheenjohtajakauden aikana molemmat SOS ja myöskin tämä verkkovierailupalvelujen tukkumarkkinakysymys. Jos me haluamme saattaa sen päätökseen ensi vuoden kesäkuuhun mennessä, mutta nyt, hyvä ministeri, pyytäisin, että käynnistätte keskustelun omalla alustuksellanne. Thank you very much. Kiitos. Itse asiassa kaikki itse asiassa tulee tässä sanotuksi tavoitteista ja prioriteeteista Joten kuitenkin aloitan virallisesti vielä kerran tämän hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä olen ilahtunut, olen iloin ylpeä siitä, että sain sillä teille tänään äh, Slovakian kautta sähköisen viestinnän ja Galileon osalta. Kuten voitte kuvitella, ensimmäinen heinäkuuta oli, joka on epätavallinen perjantai meille, Olimme valmistautuneet mukavaan kesäviikonloppuun, mutta itse asiassa työt juuri alkoivat. Silloin Slovakian tasavalta on ensimmäistä kertaa ottanut hoitaakseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden. Olosuhteet eivät voisi olla kovin haastavammat ajatellen viime aikojen kehitystä, mutta olemme kuitenkin valmiita, täysin sitoutuneita kantamaan vastuumme ja viemään eteenpäin keskustelua jäsenvaltioissa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Harjoitamme läheistä yhteistyötä kolmen puheenjohtaja kumppanimme kanssa harjoitamme myös hyvää yhteistyötä teidän kanssa, Euroopan parlamentin kanssa ja pyrimme edistämään työtä, jolla vahvistetaan Euroopan unionin digitaalisia sisämarkkinoita. Puheenvuoron jälkeen odotan mielenkiinnolla teiltä, mikä teille on tärkeää ja tietysti voimme katsoa, miten voimme parantaa työtä neuvostossa, samoin kuin vahvistaa yhteistyötä. Niin, rakentavat suhteet toimielintemme välillä, jotka ovat lainsäätäjiä ja näiden yhteistyö siis komission kanssa, joka on toimenpanevälin EU-ssa, on ennakoitu sille, että saadaan aikaan tuntuvia tuloksia ja estämään sisämarkkinoiden pirstaloitumista Tämä on etenkin tarpeen nyt viimeisimmän poliittisen kehityksen jälkeen, jotka haastavat Euroopan unionin perustan. Iso-Britannian kansanäänestyksen tulos osoittaa, että EU täytyy olla paremmin yhteydessä kansalaisiin, sen täytyy olla avoimempi ja sen täytyy tehdä elämä yrityksille, pk-yrityksille ja kansalaisille yleisesti paljon helpommaksi. Puheenjohtajavaltiona me olemme valmiita, täysin sitoutuneita olemaan ruorin takana seuraavat kuusi kuukautta niitä aika myönteisiä tuloksia, jotka konkreettisesti parantavat Euroopan unionin kansalaisten elämää. Läheisessä yhteistyössä puheenjohtaja Kolmikon muiden jäsenten kanssa me intensiivisesti edistämme digitaalisten markkinoiden toimenpanoa Tämä täytti yhden vuoden toukokuussa vuosipäivä oli hyvä hetki katsoa, mikä on tilanne ja valmistautua siihen työhön, että vielä on tehtävä. Slovakian tasavalta katsoo digitaaliset sisämarkkinat ei pelkästään ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi taloudelle, vaan myöskin myönteiseksi asiaksi, joka palvelee yhteisen eurooppalaisen hankkeemme tavoitteita. Televiestinnän ja tietoyhteiskunnan alueella Slovakian tasavalta pitää hyvänä alkuvainen puheenjohtajakauden aikana hyväksyttyä yleistä lähestymistapaa, joka koskee esitystä harmonisoinniksi 700 MHzin taajuusalueen osalta. Tämä mahdollistaa sen, että Slovakia voi aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa niin, että saataisiin asia loppuun viedyksi. Lainsäädäntö on tärkeää ei pelkästään valmisteltaessa perustaa 5G-palvelujen toteuttamiselle, vaan myöskin sille, että jätetään alempi osa UHF-kaista eh, maapalveluille television toiminnan osalta esimerkiksi ja langattoman audio-ohjelmien tekemiselle ja välittämiselle erityistilanteissa. Me tunnustamme, että 2020 on tärkeä määräaika, mutta meidän pitäisi myös sallia joustavuutta hiukan ajatellen sitä, että TV-lähetystoiminnan muuttaminen voi olla kallista ja aikaa vievää. Miten olen ymmärtänyt, neuvoston ja parlamentin näkemykset tässä asiassa eivät ole toisistaan poikkeavia. Siksi toivonkin, että saamme hyvää yhteistyötä ja pääsemme sopimukseen tässä asiassa. Slovakia puheenjohtajavaltiona tulee myöskin omistamaan onnisteluja sille, että saadaan tarkasteltua tätä verkkovierailujen eh, net... From June 2017. Tukkumarkkinakysymyksen uudelleen tarkastelun loppuun viemistä, eh, jota saataisiin verkkoveron maksut poistettua kesäkuussa 2007. Sen loppuun saaminen menestyksekkäästi on valtaisa voitto kuluttajille ja askel eteenpäin Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla. Neuvosto Euroopan parlamentti lainsäätäjänä ovat tilanteessa, joiden pitäisi päästä sopimukseen ensi vuoden helmikuussa, jotta tämä tavoite toteutuisi. Siksi luotamme teidän halukkuuteen ja valmiuteen neuvotella mahdollisimman pikaisesti. On, käytämme paljon energiaa, mahdollisimman energiaa kompromissien löytämiseksi avoimissa kysymyksissä. Toinen tärkeä säädös, joka on olennainen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiselle, on säädöspuitteiden uudistaminen, joka koskevat elektronista, elektronisia kommunikaatioverkostoja ja palveluita, jotka eu komissio esittää vuoden, tämän vuoden kesän jälkeen. EUn telekommunikaatiosäädösten uudistaminen on ehdotonta, jotta voi, kun ajatellaan mikä on tilanne, että nopeiden palvelujen kysyntä on kasvanut ja että saadaan pois digitaalinen jako kaupunki- ja maaseutuuden välillä ja voidaan reagoida teknologian kehitykseen. Slovakian kuitenvaltiona pyrkii käymään poliittista keskustelua tästä uudistuksen osista eh, neuvoston aikana, joka pidetään toinen kesä-joulukuuta tänä vuonna. Ja valmistellaan tätä kautta myöskin pohjaa sille, että Malta puheenjohtajavaltiona pääsee eteenpäin tässä lainsäädännössä. Lopuksi, ei vähäisimpänä, haluaisin vielä tarttua erääseen toisen alueeseen, josta olen vastuussa, nimittäin globaaliset eh, eh, satelliittinavigointijärjestelmät GNSS tai Galileo – Vuosi 2016 on tärkeä virstanpylväs Galileo-ohjelman kehittämisessä. Se on se vuosi, jolle me näemme ensimmäisiä palveluita, joita Galileo-signaalit tarjoavat. Se osuu myös yhteen Euroopan avaruusstrategian hyväksymisen kanssa, joka nousee esille myöhemmin tänä vuonna. Me puheenjohtajavaltiona olemme valmiita viemään lävitse tätä strategiaa, joka antaa tärkeän yleis- näkemyksen unionin toiminnasta avaruudessa ja etenkin tässä GNSS-kysymyksessä. On erityisen tärkeää rohkaista uusia investointeja soveltamisalueella, jolla on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Me olemme valmiita jatkamaan yhteisiä ponnisteluja, jotta GN Galileo saadaan toimimaan vuoteen 2020 mennessä. Hyvät jäsenet, Nämä ovat meidän prioriteettimme sähköisen viestinnän alueella ja myöskin maailmanlaajuisessa satelliittinavigointitoiminnassa. Luotan siihen, että saan teiltä tukea ja olen varma siitä, että yhdessä saamme aikaan hyviä tuloksia, josta on hyötyä kaikille EUn kansalaisille. Odotan ilolla yhteistä toimintaa teidän kaikkien kanssa. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tarkkavaisuudestanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pyytäisin nyt poliittisten ryhmien edustajaa puhumaan ensinnäkin. Edustaja Delgas Tilovera, hän on esittelijä televiestintäpaketille. Hän on EPP-ryhmän edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, chair. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, arvoisa ministeri. digitaalisen muutoksen saralla. Kyseessä on todellinen vallankumous. Tämä on oleellinen ulottuvuus Euroopan talouden kilpailukyvyn kannalta. Ilman tätä meillä ei ole riittävästi resursseja, jotta voisimme toimia eturintamassa globaaleilla markkinoilla. Tässä mielessä on hyvinkin läheisessä yhteydessä olevia seikkoja seikkoja, jotka liittyvät digitaalialaan taloudessamme. Mainitsitte neljä aspektia, neljä seikkaa, jotka, jotka kuuluvat teidän alaisuutenne puheenjohtajakauden aikana. Tervetuloa teille puheenjohtajan rooliin ja tervetuloa teille henkilökohtaisesti tekemään tätä työtä. Kun ajattelemme ajoitusta, niin nyt todella meillä on kiire. Meillä on määräaika tukkumarkkinoiden uudelleen tarkastelulle. Me olemme sitoutuneet aikataulutukseen ja kansalaisten kannalta tämä tarkoittaisi aivan katastrofia, jos emme toimisi aikataulussa. Eli verkkovierailumaksut päättyvät 2017 kesäkuun puolivälissä. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että miten voitte nopeuttaa tätä prosessia mahdollisimman nopeasti. Täytyy saada aikaiseksi neuvoston kanta ja sitten täytyy neuvotella parlamentin kanssa. Ja toiseksi mainitsisin televiestinnän, sähköisen viestinnän säätelypuisteiston. Vielä meillä ei näitä ehtoja ole, mutta pian siihen päästään nimittäin syyskuussa. Parlamenttikaan ei ole valmiina ennen vuoden loppua, mutta tämä on juuri sellainen aihe, jossa hyvin paljon riippuu siitä, mitä puheenjohtaja valtio tekee. Ja tässä täytyy huomioida myös edelliset puheenjohtajakaudet. Kaksi edellistä kautta ovat kriittisen tärkeitä. Minun mielestäni neuvoston tulisi heti komission ehdotusten teon jälkeen ottaa yhteyttä parlamenttiin ja välittömästi tulisi käynnistää keskustelu. Jos näin ei tehdä, niin on mahdotonta päästä lopputulokseen kahden vuoden sisällä tai pidemmässäkään ajassa. Haluaisin hieman teitä nyt oputtaa ja kehottaisin toimimaan heti, kun komissio esittelee oman ehdotuksensa säätelypuitteiston tarkistamisesta sähköisen viestinnän osalta, niin on todellakin tärkeää, että puheenjohtajavaltio käynnistää keskustelun neuvostossa välittömästi. Muutoin on aivan mahdotonta päästä lopputulokseen. Voi olla, että tähän ei päästä edes parlamentin kauden loppuun mennessä, ja sehän olisi kyllä aivan katastrofi. Tarvitaan oikeat vastaukset oikea-aikaisesti tärkeisiin kysymyksiin. Yhteys säätelykehykseen on nimenomaan yksi tällaisista kysymyksistä. Kiitos. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Tosanovskille ECRn nimissä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun jälleen tsekkiä, koska puheenjohtajavaltio on nyt Slovakio. On hienoa, että tulitte nyt jo näin varhaisessa vaiheessa tänne valiokuntaan ja kiitokset myös sanoista, kun puhuitte sähköistä viestinnästä, verkkovierailusta ja Galileosta. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, varsinkin seuraavan puolen vuoden aikana No Galileoon liittyen minulla olisi yksi kysymys teille. Galileon merkitys ja GNS ovat kysymyksiä, jotka otitte esille. Ja kysymys kuuluukin, aiotteko kautenne aikana kasvattamaan tie, tietämystä ja aktiviteettia GNS-järjestelmässä, varsinkin kun ajatellaan tietulleja, koska Slovakiahan käyttää jo sähköisiä tietulleja, niin että tässä todellakin päästään eteenpäin ja voitaisiin Galileon kohdalla tuottaa näitä laitteita. Tämähän on Euroopan laajuinen hanke. Ja tässä todellakin tarvitaan lisää tietoa ja aktiivisuutta. On hienoa, että suhtaudutte niin vakavasti myöskin tähän verkkovierailukysymykseen ja sen päättämiseen. Kysymykseni kuuluukin, näettekö jonkun ongelman tässä yhteydessä? Näettekö jonkin vakavan ongelman, joka saattaisi vaikuttaa tuohon päivämäärään kesäkuussa 2017 tai asettaa sen jopa kyseenalaiseksi, koska Todellakin tässä nyt pyritään tuosta päivämäärästä pitämään kiinni, mutta kysymys kuuluukin, että näettekö jonkin vaaran sille, että siinä ei onnistuta. Muuten odotan erittäin suurella ilolla ja mielenkiinnolla yhteistyötämme ja voin todellakin tässä vahvistaa yhteistyöhalukkuutemme. Kiitoksia. Seuraavaksi digitaalisen yhtenäismarkkinoiden esittelijä edustaja Kallas. Um, so, um, I have actually... Kiitos. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys esitettävänä. Tämä on myös varsin avoin kysymys. Me tiedämme, että teollisuuden digitalisoimiseksi tarvitaan yhteen kytkentöjä. Mikä on Slovakian näkemys oikeista puitteista, jotta voimme investoida ja rakentaa verkostoja? Miten näette asian ratkaistavan? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Vielä puheenvuoropyyntö herra Rubich. Ja. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että kysymys, joka liittyy tähän verkkovelvojen tukkukauppaan, on tärkeä kysymys, jotka on tärkeä nimenomaan digitaalisen sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Me haluamme, että Euroopassa televiestinnän alat toimivat avoimella tavalla nimenomaan 500 miljoonan kansalaisen silmien edessä, ja siksi on perustava kysymys se, miten tämä toteutuu. Komission ehdotushan on uskoakseni hyvin tarkkaan mietitty, mutta ettekö usko, että olisi tulevaisuutta ajatellen parempi, että olisi pörssi, jossa myytäisiin gigabittejä tai terabittejä, jossa olisivat mukana kaikki Euroopan televisiotalan yritykset niin, että saataisiin tällaista todellista markkinatarjontaa. Toinen kysymys. Taajuuksien harmonisointi, jota tarvitaan pikaisesti 5 g toteuttamiseksi. Uskoisitteko mahdolliseksi puiteedellysten aikaansaamisen niin, että saataisiin aikaan tällaista äh, huutokauppaa sitten sen jälkeen kautta Euroopan unionin niin, että varat näistä huutokaupoista sitten Euroopan investointipankin kautta päättyisivät oman pääoman luomiseen niin, että verkkojen laajentamista taattaisiin nimenomaan äh, kaapelialueella, koska Japanissa ja Koreassa aiotaan ottaa käyttöön 5G 2018 ja komission 2020 on vasta kaksi vuotta tämän ajan kohdan jälkeen. Eikö verkkojen Eurooppa-välinettä voitaisiin käyttää tällaiseen lasikuitukaapelin äh, järjestelmän rakentamiseen yli rajojen pikaisesti? Thank you very much. Kiitos. Rouva Virkkunen. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri esityksestänne. Tehän olette myös liikennealan ministeri. Tiedän, että tulette myös liikennevaliokuntaan huomenna, mutta ja mehän tiedämme, että liikenne on hyvin tärkeä osa kansantaloutta, sisämarkkinoita Euroopassa, myöskin tärkeä osa energiaunionia. Ja me tiedämme, että komissio tulee esittämään tiedonannon hiilen vähentämisestä liikenteen alueella ensi viikolla. Haluaisin kuulla teiltä se, miten te näette liikenteen roolin nimenomaan energiaunionissa ja näettekö myöskin yritysmahdollisuuksia puhtaassa liikenteessä? Kiitos kysymyksestä. Ja ehkä minä saan vielä sitä kaksi kysymystä tähän, näihin aiempiin kommentteihin. Minun kysymykseni on seuraava. Onko Slovakia puheenjohtajavaltiona valmis viemään eteenpäin eurooppalaista spektrikysymys, siis taajuuskysymystä, ei pelkästään että 700 MHz, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja on selvää, että jäsenvaltiot ovat aika lailla sitä vastaan, että luotaisiin tällaisia eurooppalaisia taajuuksia yleisesti. Ja toiseksi, miten näette tällaisten teollisuuden foorumien luomisen koko EUta varten, niin että käytettäisiin tätä teollisuus 2.0-foorumia. Siis kysymys olisi tällaisesta yleisestä foorumista, eikä pelkästään siitä, että olisi puhe pelkästään Saksan teollisuudesta, vaan jos me haluamme nyt kilpailla Yhdysvaltojen kanssa, meidän pitää silloin mahdollisimman pikaisesti tällaisia foorumeita – ja valmistautua. Mehän pidimme kuulemisen myös teollisuusvaliokunnassa teollisuus nolla tästä foorumista ja siirryttävistä ulottuvuuksista. Miten te näette nämä kysymykset, siis tämän taajuuskysymyksen yleisesti ja tällaisen eurooppalaisten teollisuusfoorumien luomisen – puheenjohtajakaudellanne. Hyvät kollegat, onko teillä lisäkysymyksiä? Ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, joten käsittääkseni tässä olivat kaikki kysymykset meiltä. Thank you. Kiitos. Yritän vastata nyt niihin. Edustaja Del Castello Vera esitti kysymyksen liittyen verkkovierailumaksuihin. Olemme täysin tietoisia siitä, että nopeus on tärkeää tässä, joten meidän täytyy nyt toimia nopeasti. Ja meillä on myöskin tavoite tämän puheenjohtajakautemme aikana saada diili päätökseen. Tämä ei tule olemaan helppo tehtävä ei ole helppoa löytää yhteistä sopimusta kaikkien valtioiden välille, koska näkemys siitä, miten näitä verkkoveroilumaksoja kannetaan, niin tämä vaihtelee erittäin paljon maasta toiseen ja varsinkin niissä maissa, joissa on paljon matkailua. Eli pyrimme saamaan aikaiseksi mahdollisimman oikeudenmukaisen ratkaisun kaikille toimijoille jäsen, eri jäsenvaltioissa. Mutta sitten sääntelykehyksestä. Aloitamme neuvostossa työn. Tässä, tämän aloitteen parissa tarkoituksena on saada aikaiseksi oikeat edellytykset digi, digitaaliselle yhteistyölle ja televiestinnässä kes, keskitymme näihin yhteenliitän töihin. No niin, tämä on siis tätä täytyy pohtia uudestaan. Ja tässä tarvitaan sääntelykehys, koska tämä liittyy myöskin hyvin paljon tähän taajuuskysymyksen harmonisointiin. Digitaalisilla sisämarkkinoilla haluamme kilpailukykyisiä, nykyaikaisia ja aktiivisia. Meidän täytyy tehdä tämä ja käynnistää keskustelut. Okay, was a question. No tässä oli kysymys eh, edustaja Tosenovskilta. Mikä nyt olikaan kysymys? What is the biggest problem of, uh, of the rooming? Mikä oli verkkovierailussa suurin ongelma? Tämä on todella suuri huolenaihe. Yritämme löytää oikean tasapainon tässä asiassa, jotta voimme varmistaa, että katot ovat lähettäjäoperaattoreille mahdollisimman alhaiset, kun taas toisaalta riittävän korkeat vastaanottaville operaattoreille, jotta kustannukset saadaan katettua verkostojen, verkostoja tarjottaessa Tämä ei ole helppo tehtävä löytää oikeudenmukainen tapa kaikille jäsenvaltioille. Kuten tiedätte, maksut 5 senttiä per megatavu on Tämä on nyt se kehys, jossa neuvottelut käynnistetään ja näiden neuvottelujen pohjalta sitten katsomme, että mihin päädymme. Uh, there was also from... Edustaja Tosanovski kysyy myöskin Galileosta. Galileo on mielestäni mahdollisuus Se on myöskin mahdollisuus sijoituksille ja mahdollisuus olla riippumaton GSMstä, eli myöskin tämmöinen, tällainen strateginen puoli. Ja se voi olla myöskin osa avaruusstrategiaa. Kyseessä on siis eurooppalainen avaruusstrategia. Ja se liittyy myöskin sovelluksiin ja myöskin tähän sähköiseen tietullien kantojärjestelmään, eli sitä voidaan käyttää myöskin tällä tapaa liikenteessä. Sitten seuraava. has been Callas, Edustaja Kallas puhui investoinneista. korkeanopeuksinen verkosto todellakin vaatii suuria investointeja, mutta tämä on ehdoton ehto, jota täytyy soveltaa maissa, varsinkin jos me haluamme 5G yhteenliittymän teollisuudelle, näille autoille. Tätä siis todellakin tämä tarvitaan. Uh, yeah, the decarbonization. Uh, no sitten hiili, vähähiilisyys, no tämä on suosikkiaiheitani liikenteen puolella. Se on yksi prioriteettejamme No tämä nyt ei ehkä kuulu tähän foorumiin, mutta lähestymistapa hiilen vähentämiselle on erittäin vakava kysymys ja tehtävä, koska tämä 70 prosenttia päästöistä tulee liikenteestä. Joten nyt keskitytään hyvin paljon lentoliikenteeseen – hiilen vähentämiseen ja myöskin meriliikenne ja sen hiilipäästöjen vähentäminen on tässä. Tässä on lukuisia lähestymistapoja tähän aiheeseen. Tässä täytyy myöskin motivoida ihmisiä käyttämään vähemmän autoja ja käyttämään vaihtoehtoisia liikennevälineitä, kuten esimerkiksi junia – tai käyttämään polkupyörää auton sijaan. Myöskin sähköinen liikenne tarkoituksena olisi motivoida ihmisiä käyttämään sähköautoja. Totta kai on hyvin vaikeaa tässä muuttaa ihmisten mielipiteitä, koska kyse on perinteestä ja ihmisten tottumuksista – se, että on 400 hevosvoiman BMW, sehän on aikamoinen imago-kysymys. Ja se, että käyttäisi jotakin vähäpäästöisempää, niin se ei ole niin suuri imago. Joten tässä täytyy ihmisten mielipiteitä muuttaa tässä kysymyksessä. Eli tässä tämä hiilen vähentämiskysymys. Yeah, what was, what are our plans regarding the debate on? No, sitten online-foorumit, mitkä ovat tavoitteemme eh, tässä suhteessa taloudessamme ja yhteiskunnassamme. B2B ja B2C-suhteet tulevat val- olemaan vallankumous siinä, että miten me esimerkiksi maksamme, teemme ostoksia, mainostamme. Ja tässä on erittäin suurta potentiaalia, mutta kuitenkin olemme sitä mieltä, että on legitiimiä esittää kysymyksiä siitä, että miten kuluttajia voidaan suojella, miten kerätään ja säilytetään tietoa ja ovatko nämä yritykset vastuussa laittomasta sisällöstä, joten pyydämme, että komissio esittää tilannekatsauksen internetfoorumeista neuvoston kokouksessa. Tämä on siis toinen joulukuuta. Tämä asia otetaan silloin käsittelyyn. What was the question actually from, from, from you was... Well, uh, uh, uh are you ready? Aiotteko edistää sitä, että neuvosto nyt lähtisi edistämään tuota eurooppalaista taajuuspolitiikkaa, eli tämä 700 megahertsiä on tässä kyseessä. Onko teillä yleistä lähestymistapaa tähän? Ei se tietenkään ole helppoa. Oletteko valmis vai ei? Kyllä, me olemme valmiita, koska parlamentin näkemys on äärimmäisen tärkeä koko televiestintäpaketissa. Kiitoksia oikein paljon tästä, kiitoksia vastauksistanne ja kiitoksia, että olitte mukana. Toivotan teille kaikkea hyvää puheenjohtajakautenne ajaksi. Meillä on puoli vuotta. Yli huomenna olen Bratislavassa, koska on tärkeää meille kaikille olla läsnä Slovakiassa Slovakian puheenjohtajakauden aikana, joten lähden ensimmäistä kertaa nyt ja sitten toisen kerran syyskuussa. Ja sitten loppu riippuukin siitä, että tuleeko sieltä teiltä päin kutsua, joten kaikkea hyvää ja nähdään sitten uudestaan vielä Euroopan parlamentissa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Eh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EUn strategia LNG-strategia Euroopan unionille. Tämä liittyy kaasupakettiimme. Ja kuten tiedätte, kollega, joka tästä on vastuussa, esittelijä, on Andras Djurk. Kollega, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja osaltaan edistäneet tämän mietinnön syntymistä. Sain 252 eh, tarkistusta, jotka edustavat hyvin laajaa kirjoa eri asioita, mutta niitä ei ole kuitenkaan liikaa, etteikö niistä voitaisiin käsitellä. Uskon, että teidän eh, panokseni tekee tästä mietinnöstä paremman ja saamme kattavamman puitteen sille, mutta minulla on ollut kolme periaatetta mielessään, keskittyminen, tasapainoisuus ja edustavuus. Minä halusin mietin olevan keskittynyt, niin että se keskittyy nimenomaan nestemäiseen maakaasuun ja maakaasun varastointiin ei kummempaa. En halua tehdä tästä mitään joulukuusta, joka sisältäisi kaikki mahdolliset asiat, jotka tavalla tai toisella ovat yhteydessä asiaan. Tämä voisi sekoittaa meidän roolimme ja johtaa siihen, että olisimme palaamaan takaisin lähtöpisteeseen, jossa saastaisimme kyseenalaiseksi julkilla päätösasemat energiaunionista, eikä pidä myöskään pyrkiä ennakoimaan kaikkia yksityiskohtia etukäteen. Haluan myöskin pitää tilanteen tasapainoisena ajatellen sekä eh, maantietoa että sisältöä. Tämä on hyvin tärkeää. Jotkin jäsenvaltiot, niillä on kuusi tällaisessa termaalia, joissa käsitellään nestemäisen ma- maakattoja, jotkut pystyisivät täysin huolehtimaan myöskin varastointitarpeista, kun eivät pysty lainkaan menemään aikaan ratkaisu, joka täyttää kaikkien tarpeet tärkeä sana myöskin tasapainoa ajatellen tavoitteita. Mietinnössä on ollut kolme tavoitetta, jotka ovat energioiden tavoitteita, eli toimituksen varmuus, kestävyyden edistäminen ja kilpailukyvyn edistäminen, että hinnat ovat kohtuullisia. Kaikki kolme täytyy sisällyttää tähän, jotta saadaan mietinnöstä merkityksellinen. Kolmas periaatteeni on ollut tehdä mietinnöstä sellainen, että se edustaa koko parlamenttia sikäli kuin mahdollista – teen varmaksi sen, että kaikki ryhmät ovat mukana. Ensimmäisessä kompromissiesityksessä pyrin kattamaan mahdollisimman suuren osan eh, tarkistuksista. Viime kädessä olen käyttänyt kolmanneksen tarkistuksista tar- tässä kompromissiesityksessä. Minusta on tärkeää, että tämä mietintö saa mahdollisimman laajan tuen parlamentilta. Kolme tavoitetta minusta ovat keski- keskinäisesti toisistaan riippuvaisia, että me saada tukea vain silloin, kun se on tasapainoinen ja keskittynyt. On meidän etujen mukaista osoittaa laajaa tukea asialle, koska parlamentin ääni kuuluu parhaiten silloin, kun se on yhtenäinen. Sidosryhmät, kansalaiset ja teollisuus ottavat meidät vakavasti vain, jos me käsittelemme asioita niin, että unohdamme sisäiset kiistamme ja puhumme yhdellä äänellä. Joten vielä kerran kiitoksia teille kollegoille ja ennen kaikkea haluan esittää esittää kiitokset varjoesittelijöille ja odotan mielenkiinnolla yhteistä työtä. Paljon kiitoksia kollega tästä puheenvuorosta liittyen mietintöön. Ja nyt sitten pääsemme varjoesittelijöiden parin SZDtä edustaa kollega Flavio Zanonato. Grazie Presidente. Tanto voglio ringraziare... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää esittelijää edustaja Gyrkjä, joka kävi neuvotteluja tästä aiheesta. Hän on tehnyt kaikkensa, jotta päästäisiin kompromisseihin. Tässä hengessä varmasti voimme hyväksyä hyvän tekstin, joka saa enemmistön tuen taakse. Meillä on paljon tarkistuksia. On syytä perehtyä niihin huolellisesti voi olla, että on kuitenkin yksi seikka, josta olemme samaa mieltä, eli pitkän aikavälin vähähiilisyystavoitteet. EUlla täytyy olla strategia, jonka avulla voimme vähentää tuontiriippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Tämä on strategiamme keskiössä, jotta pääsemme 2050 tavoitteisiin. Sitten täytyy muistaa olemassa olevan infrastruktuurin optimaalinen käyttö. Tämänpäiväinen infrastruktuuri on alikäytössä. Tähän on puututtava sekä kansallisesti että myös alueellisesti. Näin voimme myös tehdä sisäisistä energiamarkkinoista täydelliset. Täytyy muistaa sekä etelä-pohjoissuunta että itä-länsisuunta. Tätä kautta voimme toimittaa nestetettyä maakaasua myös korkeariskisemmille alueille. Sitä voidaan käyttää myös vaihtoehtoisena polttoaineena liikennesektorilla. Tämä polttoaine tarjoaa meille vaihtoehtoa verrattuna saastuttavampiin energiamuotoihin. Tietenkään tätä ei saa toteuttaa uusiutuvia energialähteiden kustannuksella. Haluaisin muistuttaa kaikille, että metani on kasvihuonekaasu, jolla on hyvin haitallisia vaikutuksia. Meidän on tehtävä tutkimusta tällä alalla niin, että metaani ei päädy ilmaan. Mutta ymmärrän kyllä, että metania ei tässä mietinnössä nyt käsitellä. Se ei kuulu sen käsittelyalaan. Esittelijä on todennut, että hän on valmis tekemään kompromisseja ja toivon, että tätä kautta saamme enemmistön tukeman mietinnön. Kiitoksia. ECR edustaja kollega Eseven Tosenovski, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensisijaisesti haluaisin kiittää tästä ensimmäisestä luonnoksesta kollega Jyrkiltä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä ja se on hyvä lähtökohta myöskin keskusteluillemme. Haluaisin myöskin jatkaa siitä, mitä hän aluksi totesi. Hän pyrki siihen, että tämä mietintö koskettaa erityisesti LNGtä ja että siinä on siihen liittyvät tärkeät kohdat ja että tässä ei nyt sitten Euroopan unioni ole edustettuna tai sitten, että tässä olisi jotakin muita mietintöjä, jotka käsittelevät muita aihepiirejä. Me pyrimme siihen, että me tukisi muita toimia, koska, koska näitä asioita käsitellään toisaalla. Haluaisin nyt jatkaa siitä, mihin kollega Djörk totesi, että, että tästä ei tulisi minkäänlaista joulukuusta, koska useinhan tässä nyt sitten ongelmia kasaantuu. Mielestäni on tärkeää, että nesteytettyä maakaasua on saatavilla kaikkialla Euroopassa tässä ei ole tarkoitus, että meillä olisi vain joitakin maakaasuterminaaleja, vaan meidän täytyy olla tietoisia siitä, että nesteytetyn maakaasun tulisi täyttää ne tavoitteet, joita meillä energiaunionin osalta on. Kyseessä on kaasun toimitusvarmuus. Ja tässä rajoitetaan myöskin kaasun toimituksen monopolia. Me tarvitsemme tätä koko järjestelmän vakauden säilyttämiseksi. Me tarvitsemme useampia maakaasun toimituspisteitä ja tämä nyt sitten LNG meille takaa. Tämä vaikuttaa myöskin riippumattomuuteemme. Arvostan sitä hyvin paljon. Haluan kiittää tästä keskustelusta, jota olemme käyneet myöskin varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on erittäin hyvä ja tiedän, että arvostan erittäin paljon tätä herra Jyrkin tapaa käsitellä tätä ja odotan yhteistyötä. Kiitoksia seuraavaksi. Alden nimissä puheenvuoron saa edustaja Punset. Hän on ollut kolmen kuukauden ajan täysjäsenenä tässä valiokunnassa. Niin, aivan aluksi haluan minäkin, kuten muutkin varsinaiset, kiittää herra Jyrkkiä hyvin rakentavasta tavasta siitä, että on otettava huomioon kaikki näkökannat. On ollut hyvin erilaisia näkemyksiä. Tiedän, että tämä on hyvin vaikea ja todellakin haluan kiittää siitä. Hän ottaa huomioon myöskin minun ryhmäni näkemykset. Ensisijaisesti haluaisin, minusta näyttäisi erityisen tärkeältä, että olisi tällainen laajan enemmistön sopimus siitä, että katsotaan, olisi selkeä viesti komissiolle, niin että aina toiseta virheitä, joita on tehty aiemmin, jotka ovat liittyneet kaasun kulutukseen, jotka liittyvät siihen, jotka ovat vaikuttaneet julkisiin investointeihin, jotka eivät ole myös ollut mitään hyötyä, jotka eivät ole kannattavia. Minusta olisi todellakin tärkeää lähettää tällainen viesti komissiolle, jotta kuluttaminen, sen osa tavoitteet olisivat todellakin objektiivisia ja tehty riippumattomalla tavalla. Olisi tärkeää saada yksimielisyys poliittisten ryhmien kesken tästä asiasta. Ja toisaalta minusta olisi tärkeää myös, kuten täällä aiemmin todettiin, että uusiutuvat energiat, ne eivät ole mikään estämään, että ne ottaisi myöskin käyttää. Se olisi tärkeää, jotta ei saa tapahtua kaasun käytön lisääntymistä, tapahtuisi uusiutuvien kustannuksella, pitää ottaa huomioon myöskin ne muutokset, joita liittyy siihen, että täytyy pyrkiä toimimaan ilmastonmuutosta. Eikä vieläkään ole sopimusta asiasta, mutta meidän ryhmämme jatkaa työtä, jotta kenties voitaisiin nähdä, että tämä metaanin päästöjen kysymys olisi esillä, kuten sosiaalisten kollega täällä mainitsi. Eurooppa ei voi olla ottamatta huomioon vastuuta, joka sillä on näissä asioissa. Me olemme yksi suurimpia kuluttajia ja kaasun tuojia, ja väistämättä metaanipäästöt, jotka ovat 80 kertaa vaarallisempia kuin äh, hiilidioksidin päästöt ovat äh, tärkeitä pelkästään sille maalle, joka, josta päästöt syntyvät, ne ovat tärkeitä myöskin kaikki muiden maiden osalta, joten pitäisi todellakin pyrkiä päättävästi torjumaan ilmaston lämpenemistä maailmanlaajuisesti. Ja vaadimme sitä, että myöskin taataan siis kestävyys, joka koskee metsiä, koska metsistä tulee puutavara, myöskin pyrkiä takaamaan tekniikka, joka takaa mahdollisimman pitkälti kestävyyden, eli tätä me pyrimme noudattamaan. Olemme tehneet tarkistuksen, jossa puhutaan sitä, että myöskin varmomaan sitä, mikä on energia, mikä on tämä kevyet lukee, niitä voidaan vähentää mahdollisimman pitkälti metaanipäästöjä, joita syntyy tuotannossa. Ja jäsenvalt osalta oli tärkeää, että viedään tätä asiaa eteenpäin. Paljon kiitoksia vihreitä edustaa edustaja Jakob Dalunde. Hän, hänet, hän korvasi herra Erikssonin muutama viikko sitten myöskin Ruotsista. Ja kollega on hallituksen jäsen Itrevaliokunnasta. Kuinkahan monta heitä on edes? Pysyt perässä tässä Eli täältä lähtee jäseniä eurooppalaisiin hallituksiin, mutta nyt puheenvuoron te saatte. Ja sitten te, teidänkin tulevaisuutena on Ruotsin hallituksessa selvästi. Thank you. Toivotaan niin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Siitä hätään on edistynyt jossain määrin tässä mietinnössä, mutta meidän näkökulmastamme tässä on vielä melko lailla matkaa kurottavana kiinni. No, tämä strategia tarvitaan konteksti, se ei voi olla irrallisena ja se on Euroopan ilmasto- ja energiaprioriteettien osa, joten tässä nyt täytyy myöskin keskittyä energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Ja tässä täytyisi nyt puhua siitä, että miten edistetään infrastruktuurisijoituksia Tämänhetkiset suunnitelmat kaasuinfrastruktuurihankkeille pohjautuvat kysynnän kasvuun, mutta kaasun kulutus Euroopassa on kuitenkin vähentynyt. Kun ajatellaan tämänhetkistä Euroopan energiatuontikapasiteettia, eli se voi tuoda vain 50 prosenttia LNG kautta ja niitä alikäytetään – kun ajatellaan energiatehokkuutta ja uusiutuvien energian poliitikoja ja EUn eh, e 2030 tavoitteita, tämä kaasun tarve vähenee ja tämä täytyy myöskin eh, täytäntöönpanna tässä mietinnössä. Me tarvitsemme myöskin uutta analyysiä, niin kuin tilintarkastustuomioistuin jo vaati, ja useat tutkimukset osoittavat, että komission täytyy tarkistaa kaasun kysyntä tarpeet ja tämä täytyy pohjautua todelliselle kysynnälle, johon liittyvät myöskin energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteet. Me tarvitsemme myöskin lisää metaani, metaaniin liittyviä, koska tähän, tässä myöskin tämä tuottaa hyvin paljon metaania ja metaani vaikuttaa myöskin ilmaston lämpenemiseen huomattavasti enemmän kuin hiilidioksidi ja vaikuttaa näin ollen merkittävästi ilmastonmuutokseen, joten kaasua ei voida pitää vähähiilisenä energian lähteenä. Meidän täytyy olla myöskin tietoisia siitä, että osa uusiutuvasta energiasta tulee Pohjois-Amerikasta ja Australiasta, ja tämä pohjautuu vesisärröitykseen, joten tässä täytyy myöskin ajatella näitä sosiaalisia vaikutuksia, ja tarvitaan myöskin lisää tieteellistä tutkimusta energian, siitä, miten energia vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin elin, koko elinkaaren aikana. Kiitoksia. Onko muita poliittisten ryhmien edustajia, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Edustaja Bermeho? olkaa hyvä, Guen nimissä tällä kertaa. Gracias, señor presidente. Lo primero... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan aluksi pyytää anteeksi edustaja Neoklisin puolesta käyvällä tänään paikalla. Eurooppa ei saa päättyä antaa kasvustrategiansa markkinoiden käsin, koska markkinat tai itse asiassa energiapoliittiset oligopolit ovat suunnittelemassa resursseja niin, että ne myöskin asioita, jotka mm, yleistä, että voimme nähdä, mitä Kyproksella on tapahtunut asiassa, koska voimme nähdä maissa, kuten Espanjat, ovat riippuvaisia, jossa kaasu on muuttunut eh, tuotteeksi, jota ennen kaikkea mm, keinottelijat pyrkivät käyttämään. Eli on, on laitteet, joita luodaan, jotka ovat toim, jotka toimivat pelkästään silloin, kun sähkölasku on tarpeeksi korkea. On yrityksiä kuten Castor, joka toimitaan vain miten tai mitä voidaan selittää se, että pitää varastoimaan kaasua sellaisella alueella, joka on luonnonpuisto, ja tämä olisi täysin ristiriidassa kaikkien säädösten kanssa. Mitä tulee myöskin ekologisen merkityksen, tämä Nesteytetty kaasu myöskin merkitsee, että pyritään ajamaan eteenpäin sädyttämistä, joka on asia, jota on harjoitettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tässä on tärkeää puuttua tähän energiapolitiikkaan niin, että tehdään tällaisia julkisia investointeja, mutta se pitää kuitenkin samanakaan säilyä demokraattisena avoimena. Tämä on ajatus, jota meidän ryhmän pyrkii saamaan aikaan ja viemään esille tässä mietinnössä, joka koskee tätä strategiaa. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Ja nyt, nyt sitten edustaja Pilade Castillo Vera kaikkien muiden nimissä. Kiitos tästä kunniasta. Käytän äidinkieltäni. Minä uskon, että ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Andras Jyrkkiä tehdystä työstä. Minusta että olette esittää selkeää tunnus. Hänelle sen ovat osoittaneet jo muiden ryhmien varjoesittelijät. Ja hän totesi jotakin puheenvuoronsa alussa, jonka haluaisin tuosta vielä kerran, että koska semmoista on minusta perustuslaillinen kysymys, että se, tämän mietinnön täytyisi olla tasapainoinen ja keskittynyt. Joten kysymys on periaatteesta, joka on itse asiassa noussut esille kaikissa mietinnöissä, mutta jälleen kerran sitä on syytä ottaa esille, sillä kuten hän sanoi, tämä ei saa mu- muuttua tällaiseksi joulukuuseksi, josta liittyvät, josta näkyvät kaikki näkemyksiä toiveita niin edelleen, koska viime kädessä silloin hukattaisiin tästä mietinnöstä sellainen ajatus, joka sillä on, olen nähnyt tällaista aiemmin. Ja nimenomaan monta kertaa tällaista tapahtuu, joten minä sanoisin, että on yksi keskeinen tavoite, joka tällä mietinnöllä on, joka on se, että nestetetty maakaasu mahdollistaa monimuotoistumista ja sen hallinnointi, joka sen olla kestävä ja tätä kautta voidaan myöskin vähentää riippuvuutta, jota tällä hetkellä on, ajatellen kaasun käytön osalta, ja on lähestulkoon yksi riippuvaisuus monissa osissa Eurooppaa, monissa Euroopan maissa, joten tällaisella nyt maakaasulla voidaan äh, saada aikaan monimuotoisuutta ja saada vähennettyä tätä riippuvuutta yhdestä lähteestä, jota on esillä monissa maissa, joka koskettaa siis monia Euroopan kansalaisia. Haluaisin tarttua pariin asiaan. Ensinnäkin se, että tämä monissa tarkistuksissa on todettu, että tekstiä voitaisiin parantamaan niin, että, että voitaisiin painottaa vahvistaa näitä jäsenvaltioiden välisiä yhteys, verkkoyhteyksiä, mikä olisi todellakin välttämätöntä, jotta tämä tavoite voitaisiin lopussa saavuttaa siitä, että syntyy tällaista monimuotoisuutta. Ja sitten täällä on myöskin puhuttu, että pitäisi painottaa infrastruktuurien ajan päivittämisessä, jotta on olemassa pitää olla kuitenkin hyvin varovaisia siinä, että tehtäisiin uusia investointeja, sillä se, mitä voi syntyä, jotta siinä täytyy myöskin suurta tällaista varastoinnin tarvetta ja on tarve myöskin investoida niihin olemassa oleviin infrastruktuuriin ja vasta huolisten kustannusten analyysien jälkeen käytyy <clears throat> katsoa, voidaanko todella sitoutua uusiin investointeihin. Minusta tässä on sellaisia kantoja, joita jotka toivottavasti ovat sellaisia, että ovat hyvin laajalti parlamentin tukemia viime kädessä, ja tämä polttopiste, joka tässä on puhuttu, joka on tämä monimuotoisen varmistaminen ja tämä tavoite, ja myöskin sitä vähennetään riippumattomuutta, on todellakin jotakin sellaista, että parlamentti voisi tukea sitä tällaisella hyvin tärkeällä välineellä. Thank you very much, colleague. Uh, on behalf of the... Oikein paljon kiitoksia. Sitten Euroopan komission puolesta puheenvuoro saa herra Matthew Cryer. Hän on energiapääosastosta pahoittelut tuosta ääntämyksestäni, jos se nyt ei mennyt ihan kohdilleen. Mr. Buzek, um, dia... Kiitos puheenjohtaja Busek, arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitos oikein hyvästä yhteistyöstä tässä aiheessa. Olemme tehneet yhteistyötä monien jäsenten ja varjoesittelijöiden kanssa. Voimme yhtyä moniin johtopäätöksiin mietinnössä ja otamme ne huomioon jatkotyössä erityisesti monipuolistaminen energialähteiden osalta, parempi toimitusvarmuus Euroopassa. Monet teistä ovat maininneet nämä aiheet tässäkin keskustelussa. Oikea tasapaino täytyy löytää on katsottava nesteytettyä maakaasua ja koko kaasuagendaa suhteutettuna ilmastotavoitteisiimme. Pyrimme 2030-2050 tavoitteisiin vähähiilisestä taloudesta, jotta pääsemme myös uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteisiin. Nesteytetyn kaasun tarve toki vähenee. Tuonti myös vähenee. Tämän me olemme havainneet myös kotimaan tuotanto pienenee. Tuonti pysyy aika lailla vakaalla tasolla ja näin ollen jatkossakin tilanne pysyy aika lailla vakaalla tasolla. Joka tapauksessa on varmistettava se, että äh, nestetettyä maakaasua ei nähdä minkälaisena esteenä muiden alojen kehittämiselle. Se on pikemminkin täydentävä tekijä uusiutuville energianlähteille. On varmistettava, että metanipäästöjä ei synny, jotta saastumista ei tapahdu vuotoja tuotannosta tai kuljetuksesta. Täytyy välttää tässä tapauksessa näistä jätetyn maakaasun yhteydessä. On tehtävä myös muiden sääntelyviranomaisten ja kaasuyhtiöiden kanssa yhteistyötä, jotta he ottavat tämän pyrkimyksen vakavasti sisämarkkinoiden osalta on varmistettava, että tehokkuuteen ja edullisuuteen kiinnitetään huomiota. Haluamme investointeja olemassa olevan yhteen kytkentöjen parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Kasun kysyntä laskee jatkossakin energiatehokkuuden ansiosta – nyt ei ole perusteltua tehdä valtavia investointeja niin, että jokaisen jäsenvaltion rakennetaan maakaasuterminaaleja. Tehdään vain aivan välttämätön, jolla varmistetaan, että jokainen jäsenvaltio voi saada maakaasua ja myös varastoida sitä. Kansainvälisesti täytyy tehdä läheistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa myös kestävyys ulottuvuuden Yhdysvaltain, Australian kanssa – myös Persianlahden ja Afrikan alueella meillä on huomattavia kumppaneita, jotka vievät nesteytettyä maakaasua. Kaiken kaikkiaan olemme kiitollisia yhteistyöstä teidän kanssanne tässä aiheessa ja mielellämme viemme asiaa tästä eteenpäin. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että paremmat kytkennät sisämarkkinoille todella toteutetaan. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta Euroopan komission nimissä. Ei kovinkaan paljon investointeja, näin ymmärsin, näin yleensä ottaen. Entä sitten esittelijämme näkemys, edustaja Dyrk? Very briefly. Aivan lyhyesti tämän keskustelun päätteeksi haluaisin ensinnäkin kiittää kovasti kollegoja arvokkaista kommenteista ja sen pohjalta, mitä tänään kuulin. Ja ajattelen kokemuksia ensimmäisestä varjostelijoiden kokouksesta. Olen erittäin optimistinen sen suhteen, että saamme aikaan hyvän kompromissin – ja kuten sanoin, olisi tärkeää, että olisi mahdollisimman laaja tuki tälle mietinnölle, koska olen vakuuttunut siitä, että jos me puhumme yhdellä äänellä, pystymme vaikuttamaan tämän hyvin tärkeän energiapolitiikan alueen tulevaisuuteen. Paljon kiitoksia kollega tästä mietinnöstä, esityksestä ja kiitokset teille kaikille keskustelusta. Kiitoksia myöskin aivan komission edustajalle huomenna aamulla kello yhdeksän koordinaattorit tapaavat, no, no te olette onnekkaita useimmat teistä, kello kymmenen äänestämme, joten tapaamme kymmeneltä koordinaattorit yhdeksältä. Paljon kiitoksia, nähdään huomenna.